So, dear colleagues, one minute past nine. Uh... No niin, nyt jatkamme. Aloittakaamme siis. Oiko päätäkohdasta kohdasta 12 esityslistallamme. Kyse on tutkimuksen esittelystä unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välisistä kauppasuhteista – Brexitin jälkeisistä vaihtoehdoista. Olen tyytyväinen siihen, että Pete Eckhout on täällä paikalla. Hän on nimittäin tämän tutkimuksen laatinut ja hän selostaa sitä nyt meille. Olkaapa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. On suuri etuoikeus saada esitellä teille selvitys, joka on valmistettu parlamenttia varten ja olen iloinen siitä, että minulla on ollut tämä mahdollisuus laatia tämä tutkimus ja myöskin esitellä sitä hiukan teille tänään. Aion puhua lyhyen aikaa, enkä, enkä sunkaan puhua kaikista kysymyksistä, jotka nousevat esille tässä tutkimuksessa, mutta keskityn ehkä enemmänkin tällaisiin perustavoitteisiin, joita minulla oli, kun tätä kirjoitin. Ajattelen käynnissä olevia Brexit-neuvotteluja, jotka ovat tietysti hiukan tällainen liikkuva kohde niin sanotusti. Tai ehkä se ei ole oikea tapa sanoa asiasta. Eh, enemmänkin on kysymys ehkä siitä, että ne, jotka pyrkivät ampumaan tähän maaliin, liikkuvat koko ajan paikasta toiseen, ennen kaikkea Iso-Britannian puolella, koska on nähtävissä, että tutkimus, jonka sain päätökseen helmikuussa, nyt jo näyttää vanhentuneelta ajatellen eh, nykykeskustelua kauppasuhteista. Yksi asia, joka, joka todella halusin ottaa mukaan, on se, että oli tämä mallikilpailu niin sanotusti. Eli monet kommentoijat ovat katsoneet tulevaa kauppasuhteiden kysymystä siinä mielessä, päätettäisiin, minkä mallin Iso-Britannia valitsisi tuleville suhteilleen, ja nuo mallit liittyvät tiettyihin maihin, joiden kanssa Euroopan unionilla on kauppasuhteet. Norjan malli, Turkin malli, Sveitsin malli ja niin edelleen. Ja minusta on syvempi tällainen kerros, joka on se ero, joka on markkinoiden, markkinoiden integroitumisen paradigman mahdollisuus, joka siis merkitsee ETA, maiden ja Sveitsin ja jossakin mäin Ukrainan kaltaista suhdetta. Ja sitten toisaalta on se, mitä nimittäisin kaupan vaka- vapauttamisen eh, paradigma, joka todella on, ne ovat muuttuneet kahdeksi paradigmaksi, jotka ovat luonteeltaan eh, syvästi erilaisia, jotka ovat relevantteja keskustelua ajatellen, ja kun olen pyrkinyt keskustelemaan eh, omien, omassa lausunnossani ennen kaikkea näihin juridisiin ja institutionaalisiin eroihin, markkinoihin, integroitumisen ja kaupan vapauttamisen välillä. Ja jos katsomme viimeisiä 20 vuotta siinä, miten EU on kehittynyt ja miten kansainvälinen kauppapolitiikka on kehittynyt ja kansainväliset kauppasuhteet ovat kehittyneet, niin tuo kuilu on kasvanut siinä, miten integroituneet EUn sisämarkkinat ovat ja mitkä ovat rajat kaupan vapauttamiselle. Selvityksessäni ei myöskään kommentoida mitään taloudellisia vaikutuksia, mutta taloudelliset mallit eivät minusta pysty ottamaan huomioon todella eroja näiden kahden mallin välillä. Ja minä olisin silloin huolissani siinä, mikä on epävarmuus, jota aiheutuu investoinneille, jos tapahtuu niin, että Iso-Britannia hylkää tämän markkinoihin integroitumisen mallin. En, myöskään pyri liikaa keskittymään tulleihin, näyttää sitä, että Brexit-keskustelussa liikaakin puhutaan tulleista, nimenomaan kun puhutaan tulliliiton kysymyksestä. Totta kai äh, tullit ovat tietyssä mielessä merkittäviä, tietyn pisteen saakka riippuen sektorista ja riippuen tullien tasosta. Ja totta kai ne antavat äh, kysymystä sille, että tarvitaan äh, fyysinen infrastruktuuri ja tarkastuksia rajoilla, mutta ne ovat kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta, jos ajatellaan sitä, mikä todella on olennaista taloudelliselle integraatiolle, on ei pelkästään ero eh, siinä, onko eh, puhtaasti tuliesteitä vai ei. Ja tämäkin asia, joka on Brexitin tapauksessa edelleen epäselvä. Olen pyrkinyt ottamaan esille myöskin merkityksen, joka on yhteyksellä, jotka liittyvät niin sanottuihin tukeviin politiikkoihin, kysymys pelkästään kilpailupolitiikasta – vaan myöskin ympäristöpolitiikkaa, jopa kuluttajasuojaan, jotka jälleen ovat tällaisia kaksi mallia markkinoihin integroituminen, markkinoiden integroituminen ja kaupan vapauttaminen, malli. Pyrin myöskin ottamaan sille jotakin peruskäsitteitä, kuten keskinäinen tunnustaminen, palaan siihen ehkä kuluttua uudestaan, lähestyminen ja harmonisointi. Nämä ovat olleet minun tavoitteitani ja se, mitä olen pyrkinyt saamaan esille, on ollut minun käsitykseni ainakin siitä, mitä ovat erot näiden mallien ja paradigmojen välillä, että vältetään kuiluja markkinoiden integroitumisen ja kaupan vapauttamisen välillä. Jos nyt voisin puhua muutamasta kohdasta, joka liittyy tähän keskinäiseen tunnustamiseen, niin Iso-Britannia näyttäisi olevan halukas saamaan syvät, eh, kattavan kapapakaussopimuksen tänä vuonna näyttäisi siltä, että Iso-Britannia voisi kiitos hyväksyä jo vaikkapa 30 vuoden ajaksi jopa tulliunionin. Tämä kattava vapakauppasopimus ajatellen, että Iso-Britannian säännökset tällä hetkellä ovat täysin EU-lainsäädännön mukaisia. Ajatus näyttäisi olevan, että voisi olla mahdollista saada aikaan järjestelmä, joka on tällaisen keskinäisen tunnustamisen järjestelmä. Minusta tätä on vaikea tehdä ajatellen niitä asioita, joita iso hallitus pitää ehdottomasti sellaisena, että ne ovat mahdottomia sen kannalta, jos pyrkii purkamaan äh, keskinäisen tunnustamisen niin kuin toimivat EUn sisämarkkinoilla. En puhu nyt suinkaan sisäkeskinäisen tunnustamisesta siitä, että tutkitaan se, että jokin täyttää määräykset, jokin tuote, mikä on vain pieni osa keskinäistä tunnustamista, vaan se, että tunnustetaan erilaiset tuotteet ja markkinasäännöt. Se tapa, jolla tämä toimii Euroopan unionissa, on lainsäädännön harmonisointi, joten se ei, näin, kysymys ei ole silloin tapaoikeudesta, kysymys on EUn direktiiveistä sisämarkkinoilla, joilla saavutetaan harmonisoinnin vähimmäistaso, joka mahdollistaa, kes, mahdollistaa keskinäisen tunnustamisen. Sitten tulee sitten äh, täydellinen osallistuminen EUn äh, lainsäädäntöjärjestelmään, joka on osa tätä. Nyt akateemisissa piireissä käydään keskustelua asioista. Professori Nikola Idis Oxfordin yliopistosta puhuu mahdollisuuksista, joita voisi olla sillä, että olisi hallittu keskinäinen tunnustaminen EUn ja Iso-Britannian suhteissa. On myös blogi, samasta yliopistosta toiselta professorilta, toinen on äh, yhteiskuntatieteilijä, toinen on juristi. Minä olen nimenkin juristin puolella siinä mielessä, että jos pitää haluaa jättää äh, EUn ja haluaa eroon äh, EUn tuomioistuimen tuomiovallasta eikä halua EUn lainsäädännöstä olevan enää sisäistä lainsäädäntöä, silloin on huomattavasti vaikeampi saavuttaa jotakin sellaista kuin keskinäinen tunnustaminen. Sitten vielä muutama sana palveluista jälleen kerran henkilökohtainen mielipiteeni, jos vertaa sisämarkkinoiden integroitumista ja kaupan vapauttamista palveluiden alueella, voi nähdä hyvinkin selvästi, että ajatus siitä, että saavutettaisiin kansainvälinen kaupan vapauttaminen tietynlaisella käsitteellisesti yhtenäisellä järjestelmällä, joka luotiin, kun VTO luotiin, GATin ja kautta, jonka kautta pyrittiin saamaan aikaan kansainvälistä kauppaa palvelujen ja tuot, hyödykkeiden osalta. Mutta tässä on tietysti sääntöjä, jotka liittyvät sitä markkinoihin pääsyyn ja vasta Minusta tämä hanke on epäonnistunut. Se on epäonnistunut VTOssa ja jopa pidemmälle, menne, pidemmälle menneissä vapakasvumuksissa, joita Euroopan unioni on tehnyt, on todella hyvin vähän todellista kaupan ja palveluiden vapauttamista, palveluiden käytävän kaupan vapauttamista, mutta tämä kyllä kokonaisuus on avautunut, mutta tämä ei ole tulosta suinkaan kaupan vapauttamisesti VTOn kauppasopimusten kautta. Kysymys on enemmänkin ollut sektorikohtaisesta tai kotimaisten määtösten tai sisämarkkinoiden kotimaisten määtösten muuttamisesta tai vastaavista. Kysymys on Siis vapaakauppasopimuksesta en tiedä, mitä se voisi tarjota, ajatellen äh, palvelulla käytävää kauppaa. Sitten henkilöiden vapaa liikkuvuus. Muutama nopea kommentti. Minusta vapaa liikkuvuus, sitä ei voida tarkastella pelkästään kysymyksenä, joka ei olisi, äh, ei, ei olisi taloudellista politiikkaa, se voidaan katsoa pelkästään muuttoliikkeenä. Se osaltaan edistää markkinoiden integroitumista, tämä me tiedämme Euroopan unionista – ja se tekee näin monella tavalla, ei suinkaan vähiten poliittisesti, ja se mahdollistaa tätä kautta sen, että markkinoita voidaan avata niin, että annetaan mahdollisuuksia ihmisille liikkua kautta Euroopan unionin. Hyvin tärkeää minun mielestäni on myös kansainvälinen kaupan vapauttaminen, joka tapahtuu sopimusten kautta, jotka ovat täysin osana kansainvälistä lainsäädäntöä, kansainvälistä oikeutta, ja niillä ei tunnusta olevan sanotaan, sopimuksia, joilla sanotaan, että olisi suorasta vaikutusta. Tähän instituutioon sanotaan, että kansainväliset kauppasopimukset, niillä ei pitäisi olla suoraan vaikutusta Euroopan unionin oikeusjärjestykseen. Tämä on politiikka, josta aina en olisi täysin samaa mieltä, mutta se on politiikka, jota EU noudattaa ei yksin vain, mutta myöskin muut. Ja viime kädessä EUn lainsäädäntö, EUn sisäisen markkinalainsäädäntö on osa jäsenvaltioiden sisäistä lainsäädäntöä, ja se on todellakin valtavaa. Minä ajattelisin, että tämä on kaupan ja taloudellisen integraation näkymätön käsi, jonka me olemme taipuvaisia unohtamaan sen tosiasian, että integraatio on realist, todellista silloin, kun se on upotettuna eri jäsenvaltioiden sisäiseen lainsäädäntöön ja se mahdollistaa sen, että yritykset voivat vaatia ratkaisuja eh, esimerkiksi lainsä- tuomioistuimissa käyttäen EU-lainsäädäntöä. Ja tämä tietysti liittyy Euroopan unionin tuomioistuimeen, jonka puoleen voidaan kääntyä kansallisten tuomioistuinten kautta. Ja jos vertaa tätä siihen, mitä kansainvälisesti on tapahtumassa, VTO, eh, paneelijärjestelmä on tällä hetkellä amerikkalainen pitkälle eh, ahdinkoon ajama ja tässä mielessä järjestelmät, jotka on luotu vapaakauppasopimuksessa, miksi EUn taholta, eivät oikeastaan toimi kovin tehokkaasti. En ole nähnyt juurikaan päätöksiä, jotka olisi tehty nimenomaan näiden vapaakauppamusten osalta. Tässä siis nämä suuret erot. Sitten nämä tukevat poliitit nyt pois, mutta instituutiot ja virastot, tässä jälleen kerran markkinoiden integroitumisen paradigma, siis se markkinoiden integroituminen meillä on Euroopan unionissa, etääntyy kansainvälisestä kaupan vapauttamisesta sitä kautta, että luodaan virastoja, jotka vaativat melkoista sääntelyvaltaa. Euroopan unionissa me siirrymme yhä enemmän kohti järjestelmää, jota voitaisiin sanoa tällaiseksi toimenpanevaksi federalismiksi, jossa liittovaltion tasolla on voimakas toimeenpanova toimenpaneva rooli, ja on vaikea nähdä, miten maa, joka ei ole jäsen, voisi olla osa tätä järjestelmää ilman, että se hyväksyisi sen, että se on osa EUn oikeusjärjestystä. Se, mitä tässä tutkimuksessa ei ole, on, en puhunut siitä tästä tullikumppanuudesta, joka on ollut uutisissa viimeisten parin viikon ajan siksi, että helmikuussa ei näyttänyt siltä, että tämä ajatus menisi eteenpäin – nyt näyttää siltä, että se on tullut keskeiseksi Iso-Britannian hallituksessa, vaikkakin tänä aamuna näytti siltä, että se on jälleen kerran hylätty tämä ajatus. Haluaisin sanoa muutaman sanasen tästä, koska minusta sitä ei ole kovinkaan paljon otettu huomioon kommenteissa. Termi tullikumppanuus ehdottaa ikään kuin jonkinlaista tulliliittoa, mutta jos katsoo tullikumppanuutta ja miten se nähdään olennaisimmiltaan, kysymys on vapaakauppasopimuksesta siksi, että Iso-Britannia pitäisi, haluaisi pitää itsellään vallan harjoittaa itsenäistä kauppapolitiikkaa ja tehdä kauppasopimuksia muiden maiden kanssa kautta maailman. Joten ajatus siitä, että kerätään tullimaksuja – Euroopan unionille, en tiedä toimiko tämä teknisesti, mutta vaikka se toimisikin, silti EU vaatisi, että sovellettaisiin myöskin Iso-Britannian ja Euroopan unionissa kaupassa edelleen alkuperämääräyksiä, koska muuten eh, Iso-Britannia voisi tehdä kauppamus, joka sallisi vaikkapa autojen osien tuomisen ilman tulimaksuja, mikä hyödyttäisi investointeja Eh, autoteollisuuteen Isossa Britanniassa ja sitten nämä autot, jos ne tulisivat vastuulla Euroopan markkinoille, se loisi kilpailuedun. Joten eh, tämä itse asiassa vapaakauppasopimus en oikeastaan näe, mitä tämä eh, tullikumppanuus siihen lisäisi. Ja sitten on myöskin asioita, jotka liittyvät siihen, mitä voisi tapahtua kauppasopimuksille, jotka Euroopan unioni on tehnyt, mutta jätän tuon kenties keskusteluun. Pahoittelen sitä, että ylitin minulle varatun puhua, puheenjohtajan. Kiitos. Kiitokset tästä, Eckhout. Ja nyt meillä sitten on 25 minuuttia aikaa esittää kysymyksiä ja sitten saada niihin vastauksia. Myös nyt sitten saatte pyytää puheenvuoroa. Ensiksi Campbell, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain kiittää professoria mielestäni erittäin hienosta ja tietorikkaasta kertomuksesta. Minusta vaikuttaa siltä, että tämän kertomuksen perusteella tilanne ei ole sikäli muuttunut, ja todelliset brittivaihtoehdot ovat vapaa kauppa sopimus Super Kanada, jonkinlainen SETA++, jota ollaan tarjoiltu tällä hetkellä. seitsemässä maaliskuuta vapaakauppasopimuksessa äh, oli tämä ensimmäinen plus, äh, sama kuin Uusi-Seelanti ja Kanada, ja kuten kaikki muutkin vapaakauppasopimukset, tämän sopimuksen pitäisi kattaa palvelut, joka on toinen plus vaikuttaa, että me tarjoamme SETA vaihtoehtoa Briteille. Tämä on erittäin hyvä pohja, hyvä edetä tästä. Ja äh, Michel Barnier on Brexit-keskustelussa sanonut, että on vaihtoehto, että meillä olisi todellinen tulliliitto ja se mahdollisuus on otettu mukaan Tämä tarkoittaa sitä, että tämä olisi todellinen vaihtoehto, vaikka Westminsterin peliä seuraakin. Olettekin nähneet nämä 15 tarkistusta siellä. Nyt Briteissä kasvaa paine kääntyä suoraan VTOn puoleen. Britit ovat nyt tähän viivyttelyyn tuskastuneita ja uskoakseni VTOhon lähteminen ilman sopimusta on kasvanut näiden tarkistusten myötä melko paljon ja tämän sekasorron myötä melko paljon ja se on kyllä epäkunnioittavaa britti kansalaisia kohtaan. Kysymys, jonka haluaisin esittää, jos sallitte, on mielenkiintoista, kuten toteatte, että VTO ei olisi teidän mukaanne optio, että siirtymä voisi olla melkoisen sujuva sivun, sivun 24 mukaisesti. Mitä tapahtuisi VTO-vaihtoehdossa tullien suhteen? Pitäisikö meidän jatkaa erityissopimuksen tiellä joka tapauksessa äh, tai jatkaa nykyisiä tullijärjestelyjä, kunnes meillä on saatu aikaan kunnollinen äh, tullisopimus? sopimus? VTOn alla. Tämä on ehkä nyt ensimmäinen kysymys, joka minulla oli. Se, anche io volevo... Kiitokset. Perché ehm, credo uno degli studi più interessanti. Kiitoksia, minäkin halusin kommentoida tätä tutkimusta. Se oli kaikkein mielenkiintoisempia, joita on tuotettu nyt tähän kysymykseen liittyen ja tämän, mielenkiintoisen tämän tyyppistä tukea, jota me olemme saaneet. Minulla oli muutamia kysymyksiä liittyen näihin huomioihin, joita on tehty. Vaikuttaa mielestäni tässä tutkimuksessa siltä, että ehdottomasti mitä tahansa ratkaisua, emme löydä ratkaisua siihen ongelmaan, josta me puhumme, nimittäin Pohjois-Irlannin suhteeseen. Tutkimuksessa ei ole tunnistettu tarjottu mitään ratkaisua, luovaa ratkaisuvaihtoehtoa, vaihtoehtoja, jotka jonkinlaisen tien eteenpäin onnistuivat näyttämään. Haluaisin tietää, kuinka me pystymme etenemään tällä tavalla. Se on kuitenkin erittäin suuri asia tiellämme vielä. Ja sitten haluaisin lisäselvennyksiä vielä yhteen asiaan liittyen. Oikeudenkäyttäjä sillä on totta, että meillä on eri tasoisia oikeuden käyttötilanteita. Haluaisin tietää, mikä näistä tilanteista, joita on esitelty teknisesti ja poliittisesti, olisi mahdollisesti ongelma. Ja lopultakin viimeinen kohta, en nyt halua, tätä ei ehkä kehitelty aikarajan vuoksi. Tutkimuksessa ei tarkasteltu sitä ongelmaa, mikä voisi olla tulevaisuus kauppasopimusten, nyt syntyneiden kauppasopimusten kohdalla – ovatko nämä jonkinlaisia marginaalisia sopimuksia, kun ne esiteltiin. Pohdinpa, onko tämä todellakin marginaalinen ongelma vai voisivatko meidän kumppanimme ratkaista ongelmia sillä hetkellä, kun Iso-Britannia poistuu unionista. Kiitoksia. Helmut Scholz. Helmut Scholz. Kiitos. Haluan kiittää Tästä äh, esityksestä kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin meillä oli tämä Brexitin monitoring seurantaryhmän kokous ja, ja siinä puhuttiin nimenomaan tästä tuliliittokysymyksestä ja, ja katsoin, että ei ole mitään selkeyttä poliittisesti siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Oli hiukan äh, epävarmuutta siitä, mikä nyt tulisi olemaan tämä tuleva tullisuhde EUn 27 jäsenvaltion ja Iso-Britannian välillä Brexitin jälkeen mukaan lukien tämä avoin kysymys, joka liittyy siirtymävaiheessa. Katsottua teidän tutkimustanne hiukan vältätte siitä puhumista, mihin suuntaan meidän pitäisi liikkua viime kädessä. Mutta jos katsotte esimerkiksi sisäisiä rakenteita siinä, miten tuotetaan, ajatellaan yritysten, brittiyritysten osia, jotka ovat isossa Euroopan unionissa. Me tulemme kohtaamaan tuotannon ja kasvun, mikä johtaa siihen tuotantoon, joka on brittiläistä tai osa eurooppalaista. What, what does it mean? for the future. Mitä tämä merkitsee kaupalliselle näkymille ja tuotanto tulevaisuudelle brittiyrityksille Euroopan unionissa? Ja mitä tämä merkitsee työpaiko- eh, työpaikoille, joihin tämä haaste vaikuttaa? Te puhuitte palvelujen ongelman. Te katsotte asioita palvelujen vapauttamisen näkökannalta, mutta TISA-neuvottelut tavallaan ovat vaikeassa vaiheessa siksi, että palveluita ei voida tarkastaa pelkästään palvelujen vapauttamisen taloudellisten vaikutusten kannalta, vaan pitäisi ottaa huomioon myös vaikutus, joka on äh, työntekijöihin tässä palveluteollisuudessa, johon suoraan vaikuttavat, vaikuttaa se, miten me organisoimme tulevaisuudessa kaupan, joka käydään palveluilla. Miten tämä järjestetään? Tämä on avoin kysymys, vaikka tässä avioerosopimuksessa, joka täytyisi saada aikaan kun ajatellaan kansalaisen oikeuksia, sitä ei säädellä. Voisitteko hiukan kuvata näkemyksiänne? Thanks very much. Uh, Kiitokset. Kiitokset professori tästä tutkimuksesta. Hyvin kiintoisa se todella on ja minä hämmästyin eritoten johtopäätöksestänne aivan loppuvaiheissa minä lukaisen sen, se on tärkeä asia. On hyvin surkuteltavaa, että Brexitia on nimenomaan talousyhteistyön ja tällaisen integroitumisen vastaan käytetty. Ja tässä nyt halutaan ottaa kontrolli takaisin ja unohdetaan kansainväliset suhteet ja hallitusten välinen yhteistyö, eikä haluta nähdä demokraattista vapauttamista. Ja minä olen vakuuttunut eurooppalainen, innokas eurooppalainen ja uskon, että Euroopan unionissa me teemme yhteistyötä nimenomaan demokraattisten instituutioiden kautta löytääksemme yhteisiin ongelmiin yhteisiä ratkaisuja ja näin voimme sitten näin hyötyä tuosta taloudellisesta voimastamme neuvotellaksemme yhdessä saadaksemme kansalaisillemme parhaat ratkaisut reilulla tavalla maailman kaupassa. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä äh, asia myös johtopäätöksenä esittää. Kaikki talousvaikutukset, joita Brexitistä on esitetty, on, vaikuttavat huonost, huonolla tavalla taloudellisesti ja tiettyihin alueisiin aivan erityisen vahvasti. Ja minun oma alueeni Koillis-Englannista kärsii todennäköisesti kaikista eniten koska meillä on ollut kaupan ylijäämää unionin kanssa tuotteissa ja muutenkin suhteessa eri tavalla kuin muu yhdistynyt, muussa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja tässä nyt sitten professori esitittekin kommentin tuosta keskustelusta yhdistyneessä kuningaskunnassa, erityyppisestä keskustelusta, jota siellä käydään. Siellä tietysti on tuota valmistusteollisuutta, te mutta se on osa, ainoastaan pieni osa kokonais taloudestamme. Mutta siihen kiinnitetään paljon huomiota ja se tietysti liittyy tuohon vapakauppasopimukseenkin, mutta ei se kuitenkaan vastaa samaa kuin palveluteollisuuden puolen tarpeet ja vaatimukset yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eli meidän täytyy tutkia tätä ehdotusta paljon tarkemmin sivulla 18, jonka esitätte tuo ajatus tuollaisesta EA-sopimuksesta, plus-sopimuksesta. ETA-sopimuksesta ja me sitten olisimme varmasti kiinnostuneita myös Lontoossa kuulemaan näitä näkemyksiä siitä, miten paljon uskotte, että jos me liittyisimme tähän ETA-sopimukseen, niin kuinka paljon paremmin ja helpommin olisi sitten osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon, jos ajatellaan nyt sitten tätä eri integroitumismahdollisuuksia ja tasoja ytimestä sitten muualle, että voisiko sitten yhdistynyt kuningaskunta jollain tavalla osallistua tähän päätöksentekoon tämän etan, etasopimuksen kautta. Kiitoksia. Ja sitten vielä lopuksi Spiniero. Muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset tästä tutkimuksesta, kiitokset sen esittelystä. Vähän nyt vielä syventäisin tähän säännöstelyn eriäväisyyteen kaikissa kauppasopimuksissa tähän mennessä on tietysti pyritty poistamaan nuo tulliesteet ja sitten säännöstelyyhteistyötä parantamaan, mutta tässä näyttäisi nyt olevan täysin toisessa tilanteessa. Me ajaudumme myös sääntöjen eriäväisyyteen, millä tavalla tässä nyt sitten toimitaan, millä tavalla me pääsemme siihen tilanteeseen, että tällainen, tällaiset erot, jotka syntyvät aivan varmasti vaikuttaisivat mahdollisimman vähän kielteisesti. Ja toiseksi tämä tullivalvonta, eli siinä vaiheessa, kun yhdistynyt kuningaskunta unionista lähtee, niin meidän täytyy luoda myös nämä tullivalvontamenettelyt rajoillemme, millä tavalla takaamme sen, että mahdollisimman parhaissa olosuhteissa toimitaan ja ettei näin sitten PK-yritykset joudu kärsimään kaupan teossaan tästä liian kanssa. David Campbell Benmer. Dartmouth ja vielä. Shall I let Mr. Campbell Bannerman go first? Could I go afterwards? Would that be... Onko tämä nyt sääntöjen vastaista, jos minä puhun hänen jälkeensä vasta? Uh, Julius Curtin. Niin, Syytin Daalin kiinnitti huomiota viimeiseen kohtaan ja minusta kieli siellä on hyvin erilaista kuin muussa osassa tutkimusta. Kirjoititteko tämän yksin vai saitteko muista tahoista joitakin kommentteja tai valmasti kuulla teidän kommenttinne tästä. Nyt herra Dautman. Paljon kiitoksia muutama perustosiasia, jotka haluaisin saada ymmärrettyä dialogissa. En tarkoita vain tätä, vaan koko kansanäänestykseen liittyvää dialogia. Aivan yksinkertainen asia. Jos halutaan viedä hyödykkeitä toiseen maahan, täytyy sen maan maksut maksaa, jos haluaa viedä esimerkiksi Yhdysvaltoihin autoja, kuten Saksa tekee valtavalla volyymilla. Saksalaisten autovalmistajien täytyy noudattaa yhdysvaltalaisia sääntöjä. Siksi välillä nähdään joitakin pakkauksia, missä lukee ei myyntiin Yhdysvalloissa. Kaikki, jotka vievät tuotteita mitä tahansa, joutuvat sääntöjä noudattamaan. Kysymys on nyt se, pitäisikö Euroopan unionin sääntöjen päteä kaikissa, kaikessa siinä viennissä, jota UK harjoittaa valmistusteollisuudessa ja eri sektoreilla, jotka eivät vie hyödykkeitään Euroopan unioniin. Yleisesti ottaen noin 12 prosenttia brittitaloudesta muodostuu Euroopan unioniin suuntautuvasta viennistä. Ja itse asiassa tämähän muuten taantuu tämä osuus. Tämä tarkoittaa sitä, että loppuosa ei ole ja ongelma sisämarkkinoilla ja Euroopan unionin tuomioistuimen suhteen Götting on se, että jos meillä on tämä 88 plus prosenttia, joka tulee olemaan vaikka 90 prosenttia pian, mutta joka ei millään tavalla suuntaudu Euroopan unioniin, tämä vienti, tulee Euroopan unionin sääntöjen, asetusten, direktiivien ja kaiken tämän alle. Tämähän nyt on jotakin. Voidaan sanoa, että se on vaivan arvoista, mutta Tämä on kyllä avoin kysymys ja mielestäni siitä pitäisi suoraan sanottuna keskustella. Se on täysin jätetty sivuun. Sitten tuomioistuin syy sille, että Euroopan unionin tuomioistuin toimii, yksi syy on sisämarkkinasääntöjen toteutumisen valvominen. Ja jos ei näitä sääntöjä noudata, niin joutuu tuomioistumeen. täällä nyt ovat britit seuraamassa sitten asiaa. Ja sitten vielä yksi asia. Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnassa arvoisat kollegat, vielä arvoisampi puheenjohtaja puhuu hyvin, hyvin usein kauppasopimuksista, mutta eihän kauppasopimusta tarvitse välttämättä, että kauppaa pystyy harjoittamaan. Esimerkki kolme suurinta viejää Euroopan unioniin, nimittäin Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä – ei heillä ole Euroopan unionin kanssa kauppasopimuksia, eikä sopimuksia ole viidellä suurimmasta kauppakumppanista tai 12 suurimmasta kauppakumppanista. Ei ole pakko olla mitään vapaakauppasopimusta, että kauppaa voi harjoittaa. Tätä katsotaan nyt aivan nurinkurisesti. Meidän pitäisi katsoa asioita aivan päinvastoin. Meidän pitäisi tiedustella sitä, mikä tilanne olisi, ellei kauppasopimusta olisi ja VTO-säännöllä tehtäisiin kauppaa. Sehän on sitä keskustelua, mitä me sitten käydä. Kiitoksia nyt, herra professori. Thank you very much. Kiitos. Sallikaa minun aloittaa äh, eräänlaisella, joka nousi esille tässä lopussa. Voin sanoa, että minä olen kirjoittanut koko tämän tutkimuksen omin käsin, mukaan luettuna viimeisen kappaleen johtopäätöksissä – ja minä pohdin todella pitkään, miten nämä muotoilisin ja olen jokaisen sanan takana. Myös arvoisa parlamentin jäsen viittasi siihen, että olisin sanonut, että siirtyminen VTOn sääntöön olisi jotenkin äh, hyvin äh, suoraviivaista. Kysymys oli siitä, mitä vaikutusta sillä olisi tulliin. No luonnollisesti siirtyminen VTO perusteisiin suhteisiin Iso-Britannian ja EUn välillä merkitsee sitä, että Euroopan unionin täytyy soveltaa täysiä ulkotulejaan tuonneille, tuonnille Isosta Britanniasta. Jos se ei tee niin, silloin se äh, rikkoo määräyksiä VTOn pohjalta, joten kun, jos ei ole vapaakauppasopimusta tai sopimusta tulliliitosta, silloin täytyy soveltaa täysiä tullimaksuja samalla tavoin kuin sitä sovelletaan tu- tuontiin Kiinasta tai isosta yhdistyneestä Yhdysvalloista, mainitakseni nuo maat, joiden kanssa ei ole vapaakauppasopimusta. Ja, ja tullin taso riippuu siitä, mitkä tullit ovat eri sektoreilla, mutta ne koskevat mitä tahansa, koskisivat mitä tahansa kauppaa silloin iso britannian ja EUn välillä. Ja luonnollisesti tämä vaatisi rajavalvonta ei pelkästään Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välillä, vaan myöskin muualla. Sitten täällä oli kysymys Pohjois-Irlannista. Minä en, ja siitä, että en esitä luovaa tietä eteenpäin. Hyväksyn tämän minä pelkään pahoin, että nyky, nykyisissä poliittisissa olosuhteissa – kun on olemassa näitä ehdottomasti mahdottomia ratkaisuja, joita Iso-Britannian hallitus on esittänyt, tai niitä asioita, joita Euroopan unioni on mahdottomina, on hyvin vaikea nähdä, mikä voisi olla tuo luova tie eteenpäin. Se, että rajaa ei ole pohjoisessa Irlannissa, ei ole pelkästään asia, joka liittyy tulliliiton toimintaan, se liittyy myös siihen, miten siihen, että Iso-Britannia ja Irlanti kumpikin ovat osa sisämarkkinoita, joten ei ole tarvetta rajavalvonnalle. Ja me tiedämme omasta historiastamme, kuinka monta vuotta kesti Euroopan unionissa päästä siihen, että on mahdollista käydä kauppaa jäsenvaltioiden välillä ilman, että on fyysisiä rajoja ja rajavalvontaa. Koko sisämarkkinoiden ohjelmaan meni 10 vuotta ja 300 eri eh, säädöstä minä en voi nähdä, miten voidaan välttää raja ilman, kuten yhteisessä raportissa on todettu, että olisi täysi, ei siis pelkästään tuliliiton kannalta, vaan myöskin sisäisten markkinoiden, sisämarkkinoiden sääntelystä, että olisi täysi, täysin yhtäläinen sääntöjen noudattaminen sekä pohjois tai Irlannin tasavallan joko pohjois ja pidetään eh, erityiskohtelun kohtana tai koko yhdistynyt kuningaskunta pysyy osana sisämarkkinoita ja tuliittoa. Kaikki muu luo tarvetta tietynlaiselle valvonnalle. Ja totta kai on hyvin tärkeä kysymys, joka liittyy fyysiseen rajaan. Mahdollisesti on tapoja eh, pyrkiä välttämään välttämään eh, tarvetta fyysille rajalle. Irlannin kontekstissa en ole asiantuntija tässä asiassa. Se, missä määrin taloudet ovat integroituneet tasavallan ja pohjois välillä, menee pitemmälle kuin kysymys fyysistä rajasta tai rajavalvonnasta, joten en näe Brexitin tulosta, joka ei vahingoittaisi tätä, paitsi jos Iso-Britannia pysyy osana sisämarkkinoita ja tuliliittoa. Sitten ongelmat, jotka liittyvät tuomiovaltaan, viittaisin tässä nyt kiistojen ratkaisemiseen, ja tässä totta kai paljon riippuu siitä, mikä, miten tämä tuleva suhde muotoutuu. Mutta heti kun aletaan nähdä yhteistyö tai enemmän kuin yhteistyötä, tai että jos jaetaan säännöksellistä, säännöksellistä, säännöksellistä lähestymistapaa, siinä lähestymistä eh, Iso-Britannian välillä silloin eh, tulee ratkaisu tarvitaan enemmän kuin paneeli, joihin kumpikin osapuoli voi, kääntyä, niin kumpikin osapuoli voi kääntyä. Tarvitaan järjestelmä, jossa varmistetaan se, että lakia sovelletaan yhdenmukaisesti. Meillä on tämä etassa EFTA-tuomioistuimen myötä ja luultavasti jo tämän tapaista tarvittaisiin myöskin sitten Iso-Britannian ja EUn yhteydessä. Kysymys tulevista, tulevasta kauppasopimuksista en aikonut tarttua tähän, äh, sanoa, että se olisi jonkinlainen mitä pieni ongelma, jos kysytty minun näkemykseni tästä asiasta, mikä liittyy myös näihin muihin kommentteihin, joita täällä on esitetty. Se, että yhdistynyt koneiskunta pyrkii kehittämään omaa ulkoista kauppapolitiikkaansa, käytännössä sen täytyisi lähteä liikkeelle siitä, että yritettäisiin äh, pitää kiinni siitä, mitä jo on nimittäin varmistaa se, että ne edut, joita saadaan olemassa olevista vapaakauppasopimuksista, joita EUlla on kolmansien maiden kanssa, säilyvät, eivätkä vähene. Ja minusta tämä ei välttämättä ole mikään helppo tehtävä, sillä suoraan sanottuna Iso-Britannia ei voi tarjota samantyyppisiä, samantyyppisen suuruisia markkinoita kuin mitä Euroopan unioni pystyy tarjoamaan. Ja jos minä neuvoisin jotakin kolmatta maata, sitä minä en ole tekemässä, ole mikä neuvonantaja, neuvoisin heitä saamaan iso enemmän myödytyksiä kuin saivat Euroopan unionilta. Ja on selvää, että nämä kauppasopimukset eivät automaattisesti voi jatkoa. Kolmansilla mailla on oikeus sanoa, että meitä eivät enää sido Minkälaisia todisteita te haluatte? todiste, todisteet on, ovat nousseet esille jo monissa lausunnoissa, joita kolmat maat ovat esittäneet, että ne katsoisivat monia, monia ö, ulottuvuuksia, joita on olemassa olevissa sopimuksissa, mutta niin minä siis sanon, että tämän arviona jostakin, mikä vielä ei ole ö, toteutunut, ö, joten on vaikea siinä mielessä löytää todisteita. Minusta tämä ei ole mikään mitätön ongelma. Ja suoraan sanottuna ajatus siitä, että yhdistyneillä kuningaskunnalla on paljon saatavaa oman kauppapolitiikan kehittymistä on asia, jonka suhteen on epäileväinen siksi, että täytyy pystyä tarjoamaan jotakin kansainvälisessä kaupassa ja koko sillä on merkityssä tässä yhteydessä. Tuliliitto ja mahdolliset vaikutukset yrityksiin. Minä olen aika lailla huolissani tästä ja olen huolissani siitä siinä mielessä, että minusta mikään talouden malli tällä hetkellä, siis taloustieteilijät ovat parhaansa mukaan pyrkineet mallittamaan mahdollisia vaikutuksia, joita voi olla eri skenaarioilla, jotka liittyvät Brexitiin. Mutta minusta on hyvin vaikea kenenkään arvioida sitä, missä määrin perustavanlaatuinen muutos kaupassa ja tätähän lähteminen tulliliitosta lähtisi tuotantoketjut, investoinnit, että voidaan palkata kenet tahansa, mistä tahansa päin Eurooppaa, ja että osat voivat liikkua jäsenvaltiosta toiseen, että tämä jatkuisi ilman mitään valvontaa ja että voisi tapahtua tällaista reaaliaikaista toimittamista. Mitä tämä merkitsisi investointipäätökselle, jota yritykset tekevät, on minusta asia, jota on hyvin vaikea arvioida – VTOlla yksi sen ennak- ydintavoitteista on kiistojen ratkaisu, ja se, siellä puhutaan kauppajärjestelmien varmuudesta ja ennustettavuudesta, ja minusta tämä on erittäin, erittäin olennainen asia, jota pohditaan, että tämän varmuus ja ennustettavuus vaarantuisi tässä tilanteessa. Tästä olisin huolissani palveluista. Minusta todellakin ajatus, joka oli 1990-luvulla, että voitiin katsoa palvelujen kansainvälistä kauppaa niin, että vain vapautettaisiin kauppaa kansainvälisesti, on epäonnistunut. Siksi, että esteet palveluille käyttävällä kaupalla eivät ole puhtaasti protektionistisia eh, esteitä, kuten tulli tai, tulli tai muut, eh, muut rajatoimet. Meillä ei ole mitään rajatoimenpiteitä palveluille – meillä on markkinoille pääsyyn liittyviä rajoituksia, mutta pääasiassa syy siihen, miksi kauppapalvelulla voi olla vaikeampaa, on se, että on olemassa erilaisia eh, eri tuomiojärjestelmissä, oikeusjärjestelmissä näitä säädellään eri tavoin näitä palveluita, esimerkiksi rahoituspalvelut tai kulutuspalvelut tai televisintäpalvelut, oikeudelliset palvelut, koulutuspalvelut ja terveyspalvelut eivät ole kelpailu, vertailukelpoisia siinä, miten niitä säädellään ja hyvistä syvästä syystä. Joten ainoa tie eteenpäin maailmanlaajuisesti on katsoa syvällisemmin sitä, että puhuttaisiin jaetuista arvoista ja katsottaisiin, miten maiden sisäiset säädökset heijastelisivat näitä jaettuja arvoja, jos halutaan pidelmenevää vapauttamista. Ja näemme, miten vaikeaa Euroopan unionissa on saavuttaa täysi vapaakauppa palveluissa, vaikka meillä on kaikkea syvää integraatiota ja, ja Iso-Britannian osalta nähdään tämä keskusteluissa esimerkiksi Intian kanssa vapakauppasopimuksesta, miten Intian hallitus haluaisi, että olisi parempi pääsy Iso-Britannian markkinoille sen kansalaisille ja palvelujen tarjoajille. Ja tämä sitten taas tulee liittymään näihin maahanmuuttokysymyksiin. Kysymys siitä, Euroopan talousalue ja talli, tuliliitto ja osallistuminen päätöksentekoon. Tätä minä olen ottanut kovinkaan voimakkaasti esille tässä tutkimuksessa, mutta minusta Euroopan talousaluekin olisi ongelmallinen, jos ajatellaan sitä, miten se on kehittynyt. Silloin kun se luotiin, se oli hyvä vastaus erinäisiin kysymyksiin, joita oltiin kohtaamassa, mutta on olemassa aito demokratian ongelma, joka liittyy etaan, ja mietin, voitaisinko pohtia luovemmin tällaista lähempää assosiaatiota tai toisen tasoista jäsenyyttä, joka mahdollisesti sen, että assosiaatioilla mailla olisi enemmän sananvaltaa säädöksissä, jotka ne joutuvat omaksumaan. Mutta olisi varmastikin yhteistyön, yhteistyölle tilaa tämän saavuttamisessa erinäisille kolmansille maille. Sitten, miten tällä voisi olla valmistautumatulosten vähimmän, vähimmän, mahdollisimman kiel, vähin, vähisessä määrin kielteinen vaikutus. Ajattelen nyt Euroopan unionia. Saanko jatkaa? Aion olla lyhyt sanainen. Haluaisin sanoa yhden asian. Tämä on vähemmän huolestuttava Euroopan unionin kannalta, että on olemassa säädöksellistä e, e, erovaisuutta, koska en ole samaa mieltä herra tämän edustajan kanssa tässä siitä, että suurin osa Iso-Britannian tuotannosta olisi Iso-Britannian markkinoilla, merkitsisi sitä, että että ei olisi tarvetta sille, että Iso-Britannian tulisi ottaa omakseen EUn säädökset. Mutta Euroopan unioni on suuri markkina-alue ja näemme, että sen ei tarvitse vakuuttaa kolmansia maita siitä, että niiden täytyy noudattaa EUn säädöksiä. Yritykset tekevät niin joka tapauksessa, koska ne haluavat pääsyn Euroopan unionin markkinoille. Ja uskon, että näin tulisi tapahtumaan myöskin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jätän tämän tähän. Kiitoksia. Kiitos. Olen vakuuttunut siitä, että olemme ottamaan tämän asian uudestaan vielä esille, kun on vapaata aikaa. Kiitokset teille tästä hyvin eh, hedelmällisestä työstä ja esityksestä. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalle, joka on kohta 13, ja meillä on vain 10 minuuttia. Daniel. On which, on which uh, uh, paragraph on the, I have a point of order. On which paragraph? Mihin uh, työjärjestyksen kohtaan te viittaatte nyt? Nopeasti sitten. Puhun oikein nopeasti. Voisinko pyytää jälleen kerran, että kollegoilla olisi enemmän puheaikaa keskustella näistä asioista. Meillä oli eh, Judy Gotten Darlingilta ja David Martinilta erittäin eh, hyvät panokset. Olisi ollut eh, mukava kuulla heitä pitempään ja täytyy sanoa, että loppupuheenvuorossaan puhuja toi paljon uusia asioita esiin, jotka eivät olleet tässä kertomuksessa edes mukana. Ne tulevat esiin tässä keskustelussa, enkä, emmekä edes kuulleet näistä asioista aikaisemmin. Onko tämä jonkinlainen ennakkotapaus, että puhuja voi aivan uusia asioita tuoda vielä esiin? Me olemme aina tilanteessa, jossa meillä on aikarajoituksia. Kaikki pyrkivät puhumaan niin pitkään kuin haluavat. Näin on aina tämä sama ongelma. Ja on täysin selvää, että me käymme vielä lisäkeskusteluja kaupasta ja Brexitistä varmasti monta kertaa. Nyt Daniel, 10 minuuttia lyhyesti ja täsmällisesti. Colleagues. Pari minuuttia vain. Niin, nyt Kroatian liittymisen jälkeen on neuvoteltu tästä Uuden-Seelannin sopimuksesta, kun unionin tulliliitto on laajentunut ja VTO-sääntöjen mukaisesti unionin täytyy neuvotella VTOssa, jotta päästään sitten korvauksiin ja mukautettuihin korvauksiin ulkoisten tullien järjestelmässä. Ja näin on kyse juuri niistä tullimaksuista, jotka maassa ennen unionin liittymistä olivat vallalla. Ja tässä kyse on nyt nimenomaan lihasta. Euroopan unionin tullit ovat korkeammat kuin Kroatian määräämät tullit ennen Kroatian liittymistä. Ja tässä nyt pyritään sitten toimimaan oikeasuhtaisesti näissä korvauksissa Kroatialle samantyyppisesti kuin sopimuksessa Brasilian kanssa ja parlamentti on sille, sen, sille antanut suostumuksensa maaliskuussa viime vuonna vuonna. Ja näin tästä on sitten kirjeenvaihtona laadittu sopimus 18. toukokuuta ja sitten maaliskuussa tänä vuonna tuo sopimus on allekirjoitettu. Ja minä uskon, että tämän tyyppinen sopimus kyllä naudan lihaan ja lampaan ja vuohen lihaan liittyen todellakin nyt parantaa tilannetta ja se sitten korjaa näitä tariffikiintiöitä, mutta sen varsinainen vaikutus muuten on varsin pieni, joten esitän, että me hyväksyisimme tämän sopimuksen tekemisen sen jälkeen, kun Kroatia siis on unioniin liittynyt. Kiitos, kiitos tästä. Hyvä. Ja esittelijä Kaolides ei olekaan täällä paikalla. Carolina and... Minä puhun Karolinan puolesta. Me tuemme esittelijän ehdotusta. David Campbell. Mainiota ja sitten David Campbell, onko sinulla sanottava tähän? Time ottaen ajan huomioon ei. Minä tuin uuden sellainen kauppasopimusta. Kiitoksia. Ja Alde. Ei täällä näy ketään. Uskoakseni tilanne on selvä. Good. Helmut vielä, niin ei täällä varjoesittelijä ole, mutta luulin, että oikea suunta. FDD ei näytä olevan sanottavaa. Ja sitten komissio Robert Jerome maatalouspääosastosta. Thank you, Chair. I would just, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tuoda esiin, että tämä on viimeinen sopimus, joka koskettaa Kroatian liittymistä unioniin ja menettely on nyt jotakin, mihin olemme hyvin tottuneita. Haluaisin kiittää siitä, että olette samoilla linjoilla ja tukemassa tätä sopimusta. Kiitos. So, uh... Ja Daniel, kiitos tosiaan tästä. No niin, hyvä mainiota, että nopeasti saamme tämän eteenpäin. Kroatia on ollut jo unionissa se pitkään, joten me saamme sitten nämä kaikki siihen liittyvät asiat jo päätökseen. Kiitos. Olen tyytyväinen tosiaan siitä, että tämä nyt on viimeinen näistä muukautuksista, joita tarvittiin Kroatian liittymisen jälkeen. Ja sitten muut tarkistuksia tähän voi tehdä 23. päivää toukokuuta kuuteen mennessä ensi viikolla. Ja sitten äänestämme tästä kesäkuun 13. päivä. Ja nyt sitten asian käsittely päättyy. Kappas jopa nopeammin etenimme kuin oletinkaan. Äänestykset aloitamme tasan kymmeneltä sitten heti. So, dear colleagues, let's start. No niin, hyvät kollegat, aloitetaan äänestysjakso. Ensimmäisenä meillä on tarkistus. Tarkistetaan äänestyskortit. Please use your voting. Käyttäkää äänestyskorttejanne ja tehdään ensin koeäänestys. Vote is open. Koeäänestys alkaa.

Meillä on pyyntö siitä, että lykätään äänestys kohdasta 15 mahdollisen lisätarous, lisärahoitusarvin myöntäminen Ukrainalle. Tämä on S ja D. Pyyntö ei perustu kompromissin sisältöön, vaan siihen, että minä tämän valiokunnan puheenjohtajana sanoisin, että meillä on sopimus ulkoasianvaliokunnan kanssa, että meidän pitäisi löytää yhteinen lähestymistapa tähän päätökseen. Kysymys on kuuluisasta artiklasta 53 plus. Me olemme tässä vastuuvaliokunta, mutta pysymme läheisesti yhteydessä kollegoihin ulkoasianvaliokunnassa. Ja, ja se, että herra Alistair on Sofiassa on, ja on hukannut puhelimensa ja niin edelleen, ei ole mahdollista saavuttaa hän, tavoittaa häntä. Lähetin hänelle eilen sähköpostiviestin en, ja sain reaktion, että hänelle kompromissi ei kelpaisi, joten ehdotus olisi lykätä äänestystä 28. toukokuuta. Viesti on selvä. Me kansainvälisen kaupan valiokuntana olemme tyytyväisiä kompromissiin ja julkilausumin, joten tämän viestin me voimme kyllä antaa kollegoille ulkoasianvalikunnassa ennen kuin äänestytään tästä ehdotuksesta, lykätä äänestystä. Annan puheenvuoron edustaja Vauengsalle. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni olisi parempi, että äänestämme tänään, sillä lykkääminen ei ole kovinkaan järkevää. Meillä on äänestyslista, meillä on sopimuskollegoiden kesken täällä valiokunnassa. Ja jos siirrämme tämän 28. päivän toukokuuta, eihän se muuta yhtään mitään. Meillä on äm, neuvoston ja komission kanssa virallinen äm, sopimus ensimmäisestä kompromissista niin kutsutusta yhteisestä lausumasta, joka korvaa monet tarkistukset, joita meidän intavaliokunnan kollegamme ovat tehneet ja hyvän yhteistyön hengessä me olemme ottaneet mukaan monia huolia, myöskin Afetista esiin tulleita huolia. Tämä kumpuaa siitä, että meillä ei ollut kanssa, lainsäätöjen kanssa sopimusta mielestäni. Me olemme nyt hyvässä tilanteissa. Meillä on ollut varjostelijoiden kanssa hyvää yhteistyötä. Olen kiitollinen siitä, että olette näin ymmärtäväisiä. Mielestäni meidän pitäisi siirtyä nyt tänään eteenpäin ja äänestää tästä. Selkeä viesti esittelijältä, mutta niin kuin muist sanoin, meillä on sopimus valiokunnan kanssa, mutta teidän täytyy joka tapauksessa päättää. Tämä on työjärjestyksen mukainen sääntö, jota meidän täytyy noudattaa. Ja nyt avaan äänestyksen siitä, lykätäänkö äänestystä kohdasta 15. Kyllä merkitsee, että lykätään, ei, ei lykätä. Let's, perhaps let's do it electronically. Koneäänestyksellä. Vote is open. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Ja me äänestämme tänään. Kohta 14. Äänestys kaupansa välinen nykyaikaistamisesta yksi äänestys. Koneäänestyksellä äänestys alkaa. The vote is... Äänestys on päättynyt. Selkeä enemmistö hyväksytty. Now we came... Ja nyt sitten kohta 15 makrotaloudellinen lisärahoitusapu Ukrainalle. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Ja sitten tarkistus kolme. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afeet 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet hetkinen 6 raukeaa. Afet 7 kaksi hankalinta asiaa, niistä äänestetään eli c ja d -stä. Näin ollen AFET 7 vain C ja D kohdat puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet kahdeksan puolesta hetkinen, anteeksi, se raukeaa myös. Eli sitten Afet kolme hetkinen, se on vedetty pois. Jaha, ei kun Afet kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty sekin. Ja sitten loppuäänestys, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy suurella enemmistöllä hyväksytty Valensalle onnittelut. Ja sitten kohta 16. Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti. Kaspari on sen valmistellut. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Compromise 2. No, no, no. Kompromissi kaksi, anteeksi, tarkistus viisi, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten lisäksi tarkistus kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan, tyhjää, tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten muutettuna äänestämme tästä. Äänestys alkaa. And the vote is... Ja äänestys päättyy suuri enemmistö taas hyväksyi tämän onnittelut Danielille. Tämä olikin äänestyksen viimeinen osa ja jatkamme sitten esityslistan kohtaan 18. Winkler jatkaa nyt puheenjohtajana. Kiitokset ja se nähdään seuraavassa kokouksessa. So, dear colleagues, uh, if... Hyvät kollegat, sallinette. Äh, niiden pyytää, että kaikki, jotka eivät ole kiinnostuneet kokouksen jatkamisesta, lähtisivät salista. Ja näin siirrymme kohtaan 17, tilapäinen valtuuskunta Kiinaan. Eli tällainen komiteamatka, valikuntamatka on järjestetty toukokuun 7. päivästä 9. Shanghaissa on käyty ja Shanghaissa tapasimme äh, Shanghain kauppakamarin edustajia ja kansankongressin edustajia. Olimme myös Pekingissä kaksi päivää ja tapasimme siellä korkeatason poliittisia päätöksentekijöitä, kansainvälisten asioiden edustajia ja myös varaministerin kansankongressin kauppa-asioissa ja myös talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajan tapasimme siellä myös kaksi merkittävää edustajaa kansallisen kehityskomission edustajan. Se vastaa Kiinan talouspolitiikan täytäntöönpanosta ja sitten vielä uuden markkinasääntelyviraston edustajan, joka on perustettu aivan äskettäin. Se on sitten osa uudistuksia, joihin on ryhdytty niin kiitos tästä mahdollisuudesta jatkaa kokousta. Eli siis markkinasääntelyviranomainen on luotu uutena viranomaisena. Siellä on sitten useat viranomaiset linkitetty yhteen. Ennen niitä oli siis useampia, nyt ne toimivat yhdessä. Ja sitten me tapasimme Euroopan liike-elämän edustajia, elinkeinoelämän edustajia, missäs minun nuijani on. Niin kollegat hyvät, kiitos kiitos. No niin, kiitos. Niin siis EUn kauppakamari tuolla Kiinassa ja Peking, eh, Pekingissä sekä Shanghaissa meidät otti vastaan kauppakamarimme on yksi kumppaneistamme tuossa, tässä valiokunnassa ja keskustelimme myös sitten seuraavassa, seuraavasta kokouksesta kun he saapuvat tänne Brysselin syyskuussa. Mielestäni tämä oli aivan oikean aikaan järjestetty, kun ajattelemme, minkälaisia yksipuolisia toimia on nyt sitten nähty tiettyjen läheisten kumppaniemme ottavan käyttöön. Ja sitten halusimme tukea tällaista monenvälistä kauppajärjestelmää, erityisesti maailman kauppajärjestössä, ja korostimme, minkälaisia tuloksia me haluaisimme yhdessä löytää. Ja näiden pitäisi sitten kaikkien sääntöjen aina olla VTO-sääntöjen mukaisia. Ja myös maantieteellisten merkintöjen asiasta haluaisimme päästä eteenpäin ja sama koskee sitten kaiken kattavaa investointisopimusta Kiinan kanssa. Me olemme saaneet useita poliittisia sitoumuksia vastaan. Tämä on oikein hyväkin ollut, kun ajatellemme sitten esimerkiksi autorahoitus markkinoille pääsystä ja sitten myös olemme tyytyväisiä näihin ilmoituksiin Kiinan talouden uudistuksista. Ja näin me sitten pääsemme myös tuntemaan toinen toisemme paremmin. Eroja totta kai on olemassa poliittisessa sitoutumisasteessa ja puolueedustuksellisuudessa ja myös ei olla niin kovinkaan kiinnostuneita tällaisista julkilausumista, joita on saatu kauppaministeriöstä Kiinan suunnasta kaikista niistä. Mutta nyt sitten käännyn edustajien puoleen. David Martin ilmeisesti haluaa jatkaa tästä. Paljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa sanomalla, että haluaisin kiittää sihteeristöä siitä, että äh, tämä missio järjestettiin. Se oli erittäin hyvä tapahtuma. Ja suurin osa niistä, joiden kanssa olen puhunut, oli, oli tätä samaa mieltä. Aivan lyhyesti sanottuna, mitä tulee tähän GA. Meillä on jonkin verran toiveita siitä, että saisimme sopimuksen aikaan, mutta koska meillä on heinäkuussa tulossa huippukokous Kiinan ja Euroopan unionin välillä. Kuitenkin minulla on myöskin sellainen olo, että investointisopimuksen kiinalaiset ovat hiukan työntäneet taka-alalle. Heillä ei ole hirveästi tahtoa sitä saattaa päätökseen. Mielestäni on myöskin selvää, että tämä kritiikki ymmärrettiin hyvin, ei vaan volyymin epätasapainon suhteen, mutta myöskin esimerkiksi kiinalaisten investointien ja markkinoille pääsyn vaikeuden suhteen Euroopassa. Ymmärsimme tämän erittäin hyvin. Kiinalaiset olivat hyvin sympaattisia. He puhuvat erilaisista muutoksista, joita on tulossa, ja he tulevat jatkamaan omalta osaltaan kiinalaisten intressien suojelmista Mielestäni Euroopan liike-elämälle oli hyvin mielenkiintoista kuulla, että tämä ei ollut kiinalainen, vaan eurooppalainen ongelma. Ja jos epätasapaino halutaan ratkoa, meidän täytyy olla tiukempia omalla puolellamme aitaa. Kiinalaiset kunnioittivat, vaikka loppasivat vahvasti tätä markkinoille pääsy työtämme vastaan. He kunnioittivat sitä ja kun me aloitteen teimme, he kunnioittivat meitä äh, tästä. Jos me haluamme tasapainoa muuttaa Kiinan ja Euroopan välillä, meidän täytyy olla johdonmukaisia ja ähm, tiukkoja siinä, mitä me toivomme Kiinalta ja näitä tavoitteita sitten johdonmukaisesti ajaa. Äh, Kiitokset David ja sitten Salvatore, ole hyvä. grazie presidente, eh, anch'io mi associo. Kiitoksia Minäkin haluaisin liittyä näihin kiitokseen, mitä tulee mission erittäin tehokkaaseen järjestämiseen, mutta haluaisin myöskin todeta, että tämä valtuuskunta oli tietyllä tavalla vahva. Se oli sitoutunut eurooppalaisen identiteetin edustamiseen ja sellaisen eurooppalaisen parlamentin edustamiseen, joka tässä kontekstissa kiinalaiset nyt kohtasi. Uskoakseni me olemme saaneet aikaan hyvää syventymistä kaikkien niiden teemojen kohdalla, joita käsiteltiin, ja mielestäni me osasimme myöskin käsitellä tämän heinäkuun, no heinäkuun, heinäkuussa tämä selviää, mutta maantieteellisiä markkintoja onnistuen myöskin käsittelemään hyvin. Uskoakseni Kiinassa on tarvetta jatkaa näiden uudistusten ähm, ja kansalliskokouksen ajatusten myötä ohjelmien parissa ja myöskin Euroopassa aivan erityisten ajatusten mukaisesti. Minä olen vakuuttunut siitä, että aivan varmasti meilläkin on tarvetta äh, tehdä sitoutuvaa työtä, äh, joka vastaa heidän työtään ja toteuttaa sellainen ulottuvuus, että pääsemme vielä Eurooppaa pidemmälle. Me olemme nyt kohdanneet hetkellä, jolla, kuten tiedämme, kansainvälinen tilanne Euroopan unionin ja Kiinan välillä varmaankin johtaa sopimuksen, mutta kun katsomme presidentti Trumpin toimintaa ja kansainvälistä järjestelmää, jota Trump edustaa, se haluaisi jollakin tavoin torjua tai säädellä jollakin tavoin omien ajatustensa mukaan muita. Ja on aivan selvää, että meidän delegaatiomme myöskin arvioi tilannetta tämän tyyppiseen mm, ajatteluun verrattuna. Kiinan valtuuskunta on myöskin keskustellut amerikkalaisten kanssa. Minä haluaisin tässä viitata siihen, minkä tiedätte koskien yhtä kaikkein suurinta kiinalaista ähm, yritystä Latseta ja mm, siihen liittyviä Trumpin toimia. Päätöksiä hän keskustelussa amerikkalaisten ja kiinalaisten välillä. Siellä on tapahtumassa jotakin erittäin, erittäin tärkeää ja tässä säädellään niitä ehtoja, joiden pohjalta toimitaan. Ja minä olen kuunnellut hyvin, hyvin suurella mielenkiinnolla näitä vaihtoja ja tiedon vaihtoja, keskusteluja. Ja on aivan selvää, että Trump kaiken kaikkiaan luo Kiinan kanssa, ja netiltä, mutta myöskin toimiessaan Pohjois-Korean kanssa. Eli me olemme pyrkineet arvioimaan tilannetta ja menemään pidemmälle äh, arvioimaan kokonaistilannetta, eikä vain Kiinan ja Euroopan unionin suhdetta ja pysyvä äh, Kiinan Euroopan unionin suhteiden esittelijä edustaja Winkler on erittäin hienosti toiminut ja työ on ollut erittäin hyvä laatusta tähän dialogiin liittyen, joten haluaisin kiittää siitä. Kiitos. Kiitokset ja Marike Schaake, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Tässä onkin jo kuultu muutama sana minunkin puolestani. Kannattava vierailu tämä oli. Toivottavasti tämä ei ollut viimeinen vierailumme. Me saimme korkean tason vierailuja järjestää, mutta joskus kyllä jouduimme vähän ymmälle tulkkauksessakin tuolla aivan kirjaimellisesti, mutta kuitenkin me todellakin olemme saaneet käsityksen siitä, että sääntöihin perustuvaa kauppaa halutaan käydä ja sitten mietitään alumiinin ja teräksen ylituotantoasioita. Haastetta on olemassa meillä sääntelijöillä, kun mietimme tätä liike-elämän ryntäystä Kiinaan ja erinäisiä epäreiluja käytänteitä ja syrjivyyttä, vaikkei tällaisia sääntöjä tai muita olekaan kirjattu kirjallisesti ylös, mutta käytännössä näin kuitenkin käy. Eli tässä voitaisiin kehittää unionin ja Kiinan välistä strategiaa kaiken kattavasti, ei keskittäisi huomiota pelkästään kansainvälisen kaupan kysymyksiin, vaan myös digitaaliseen kehittämiseen, tekoälyyn, sotilaalliseen rakentamiseen, liikenteeseen ja sitten tuo, nuo tiehankkeet, joita Kiinalla on ja erilaiset hankkeet, joita Kiinalla on Afrikassa. Eli hirveät määrät asioita on, joihin voisimme todellakin puuttua ja siksi Intan täytyisi tällaisen EU-Kiina-strategiaan kyllä päästä. Ja me puhuimme tosiaan digitaalisesta kaupasta myös lyhyesti. Siihen on kiinnitettävä huomiota vielä lähemmin tuon protektionismin torjumisessa ja tämähän vaikuttaisi oikopäätä sitten läntiseen ja eurooppalaiseen kauppaan myös, ja kaikki kuitenkin, mitä kuulimme kuulosti järkevältä ja to- toimi myös siten, sillä tavalla kuin mekin uskomme sääntöihin perustuvaan kaupan pohjalta, mutta ei välttämättä lupaukset aina toteudu sitten käytännössä. Minua huolestuttaa vähän tuo uskottavuuden puute tai se, että saimme eh, tällaiset vastaukset ja puhuimme sitten suoraan hallituksen edustajille ja muille jäsenille kommunistisessa puolueessa myös ja niin poispäin, niin meidän täytyy kuitenkin kuluttaa vähän enemmän aikaa eh, odotellessamme sitä, että lupaukset todella täyttyvät käytännössä. Se varmasti on sitten, tässä on monta asiaa kysymyksen, kysymysmerkin alla suhteissamme Kiinaan. Mutta jätän tämän puheenvuoron nyt tähän ja toivon, että me voimme sitten Kiinaan tosiaan kiinnittää entistä enemmän huomiota, koska meidän on saatava selvät raamit myös sille, mitä sieltä suunnasta odottelemme. Kiitos, Kiitos tästä. Onko muuta sanottavaa? vielä, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia myöskin tästä hyvin kattavasta kertomuksesta liittyen valtakuntavierailuun, valtio, valtuuskuntamme vierailuun Kiinaan. Haluaisin esittää kolme kysymystä liittyen tähän valtuuskuntaan. Valitettavasti emme päässeet. Tämähän oli kahdenvälinen valtuuskunta Kiinan ja Euroopan parlamentin välillä. Euroopan unionin välillä. Kuinka pitkälle olette onnistuneet luomaan synergioita ähm, keskusteluissa, jotka mainitsitte Euroopan unionin ja Kiinan välille? Ja toisekseen, uskoakseni teillä oli todellakin korkean tason ohjelma. Kuinka pitkälle Euroopan komission Kiinaa koskeva kertomus. Tämähän nyt on ainut vastaava kertomus heijastui äh, näissä keskusteluissa. Oliko mitäkin viittauksia äh, esimerkiksi äh, kiinalaisten puolelta näihin tukien kieltoihin ja edespäin. Ja Valitettavasti kun meillä oli kokous täällä, kiinalaiset eivät olleet läsnä valitettavasti ja Buenos Airesin kokouksen jälkeen oli selvä ymmärrys siitä, että kiinalaisten puolelta tätä yhteistyötä täytyy kasvattaa erityisesti eh, kansalliskokouksen edustusta, jotta voitaisiin monenvälisen kauppajärjestelmän eh, kumppaneiden yhteistyötä kasvattaa. Ja Euroopan unionin ja Kiinan välinen suhde on vaikuttanut vahvasti. Pohdon, pohdinpa, onko kiinalaisten haluttomuus ottaa ilmastonmuutos käsittelyyn jotakin, joka liittyy tähän monenväliseen VTOn piirissä käytävään kauppakeskusteluun. Meidän pitäisi pyrkiä löytää uusi lähestymistapa – kiinalaisten puolelta, kiin, parlamentaarisella tasolla. Siellähän pitäisi löytää uutta linjaa. Kiitos. Kiitokset. Onko muuta tähän? Muutaman vastauksen pyrkisin nyt äh, tarjoamaan ja myös itse esittäisin omasta puolestani puheenvuoron esit, Kiina-esittelijänä, en niinkään puheenjohtajana. Aloitaisin kysymyksestäsi Helmut ensiksi Todellakin nyt tähän ensimmäiseen suhtaudun hyvinkin vakavasti. Jos suoraan vastaisin, niin sanoisin, että tämä ei sinänsä ole mikään täydentävä vierailu Kiinan valtuuskunnan kanssa. Ei tässä ollut mitään päällekkäisyyksiä sen enempää. Ei tässä myöskään mandaatteja sen kummemmin ryhdytty arvioimaan eikä koordinoimaan, mutta kuitenkin nyt sitten omaan mielipiteeseeni. Uskon, että tästä kannattaisi seuraavassa koordinaattorien kokouksessa varmasti puhua ja miettiä ja näin sitten vielittää tietoa tuohon Kiinan valtuuskuntaan myös, koska uskon, että jos kaksi valtuuskuntaa täältä parlamentista käy samassa maassa samaan aikaan, onko se sitten järkevää, sehän on ihan tarkoituksensa vastaista. Eli meidän täytyisi nyt sitten miettiä tulevaa tilannetta, jos samanaikaisesti mennään parlamentista kahden, kaksi valtuuskunnan, kahden valtuuskunnan voimin samaan paikkaan, niin eiköhän sitä kannata vähän koordinoida. Minä tiedän kyllä, kuinka itsenäisesti tietysti valiokunnat ja jäsenet päätöksiä tekevät, se on selvää, mutta olen varma kuitenkin siitä, että myös kaikin tavoin unionia vastaan toimii se, että mennään samaan aikaan samaan valtion oikeastaan samalla viikolla, mutta välitetään sitten eri asioista viestiä kokonaan. Mutta se on tietysti totta, koska meillä kaikilla on omat kiinnostuksen asiansa, mutta tämä varmasti kannattaa nyt sitten seuraavassa koordinaattorien kokouksessa ottaa esille. Ja sitten niin hetkinen, en kuullut maaraportista sen kummempaa. Me olemme keskustelleet kuitenkin mainitsemistanne asioista. Me olemme keskustelleet tuista tietysti, koska toisaalta tämä liittyy siihen, mitä tapahtuu oikeudellisessa vallankumouksessa ikään kuin, ja mitä, minkälaista sitten oikeudellista kehystä tapahtuu muutoksen rintamalla, investointimekanismissa tai sitten kauppadiplomatiassa ja niin poispäin. Eli kyllä siellä kiinnostuneena seurataan tätä kehitystä täälläkin. Toisaalta sitten tukiin, valtion tukiin ja ylikapasiteettiin me kiinnitimme huomiota aika rankalla kädelläkin, mutta nämä kuuluvat pikemminkin poliittisiin kokouksiin niinkin, eivätkä niin suoraan tämän tyyppiseen täytäntöönpanotasoon. Ja me olemme sitten saaneet kiinnostavaa tietoa, myös komissio on saanut tietoa tästä asiasta kun ajattelemme tuota, ylituotannon globaalia foorumia ja nämä, tämä tieto, jonka olemme sinne saaneet, tietysti täytyy tarkistaa, heijasteleeko se sitten oikeaa tilannetta vai ei. Onhan tässä kyse monimutkaisesta asiakokonaisuudesta ja asiaa on vaikea seurata, millä tavalla tuo ylituotanto sitten vaikuttaa kilpailukykyyn ja alentaa kilpailukykyä ja niin poispäin. Eli tämä on monimutkainen kokonaisuus sinänsä. Ja vielä kolmanneksi tuosta maailmankauppajärjestöstä voisin toistaa vastauksen vastaukseni edeltävään kysymykseen, sillä uskon, että julistuksia on reippaanlaisesti, mutta varsinaiset käytännön toimet eivät välttämättä vastaa toisiaan. Ja uskon, että pääongelma onkin juuri VTO-jäsenyys, Kiinan VTO-jäsenyys, eli onko kyse nimenomaan kehittyneestä valtiosta vai kehittymässä olevasta valtiosta. Myös sitten VTO-lainsäädäntö on oikeastaan vähän turhan salliva tässä eron tekemisessä. Me kuulimme totta kai heidän argumenttinsa. Nämä liittyvät myös siihen, mikä on Kiinan koko. Ehkä osa on kehittynyttä, mutta sitten taas jossakin päin länttä ja pohjoista on sellaista väestöä, jossa kuitenkin on enemmän väkeä kuin yhdessäkään Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja alueetkin ovat suurempia, mutta jotka ovat suhteellisen alikehittyneitä alueina. Eli totta kai tässä on oma selvä väite heilläkin, mutta meilläkin, eikä tämä ole VTOssakaan selkeä ero tosiaankaan, ja se pikemminkin sitten hyödyttää Kiinaa, eikä meitä. No, mutta varmasti jos aikaa olisi enemmän ollut, niin olisin ehkä tehnyt ehdotuksen, ja myös tulevaisuudessa voimme nimenomaan tässä valiokunnassa keskustella intavaliokunnan suhteista Kiinan vastaavaan. Kyse on tietysti suuresta valtiosta, mutta meillä voisi olla vähintään vuosittainen tapaaminen yksi Brysselissä, yksi Kiinassa. Ja näin voisimme sitten rakentaa suhteita, koska muussa tapauksessa parlamentti sitten toimii toisella tavalla, mutta kyllähän tässä joku osa parlamentista tapaa Kiinan edustajia vuosittain, mutta tämä voisi olla myös valiokuntalähtöistä toimintaa tätä voitaisiin käsitellä myös tulevassa koordinaattoreiden kokouksessa. Voisimmeko siis meidän vastaavia edustajiamme kutsua Kiinasta tänne sitten valiokuntaan, puhu tuolta kauppaministeriöstä vaikkapa, vai miten voitaisiin toimia. Ja komissiollakin on kyllä vuoropuhelua Kiinan edustajien kanssa ja siihen voitaisiin Inta ottaa mukaan. En tiedä sitten näitä kaikkia oikeudellisia vaikutuksia ja mahdollisuuksia, mutta tällaista voitaisiin valioku- valtu- koordinaattorikokouksessa miettiä tällaista mahdollisuutta. Ja olen tietysti kollegoiden rinnalla kiitollinen sihteeristölle järjestelyistä. Oikein hyvin ja tehokkaasti kaikki oli siellä hoidettu. Valtuuskuntamatka sujui hyvin, eli en tämän enempää sano tästä ja sitten päätän asian käsittelyn. Seuraavaksi kohta 18 seurantaryhmien toiminta. Muutama sananen teille siitä ensiksi. Japani, Japanin seurantaryhmä, Inta-ryhmä on nyt sitten Japanin ja unionin taloussopimusta arvioimassa. Se parlamenttiin on pikapuoliin tulossa kesällä sisältönsä puolesta ja hyväksyttäväksi. Ja tässä on tavattu kahteen kertaan. Silva Pereira ei liene saatavilla nyt, joten muutaman sanan sitten hänen puolestaan lukaisen 25 huhtikuuta ja 15. toukokuuta käsiteltiin tätä asiaa kaikkien sidosryhmien kanssa autoteollisuusliiton kanssa ja ammattijärjestöjen kanssa, Japanin liike-elämän neuvoston kanssa ja ympäristöjärjestöjä oli mukana ja muita kansalaisjärjestöjä oli paikalla ja näissä keskusteluissa eurooppalaiset sidosryhmät tukivat sopimusta. Muut ovat korostaneet mahdollisia etuja, joita tästä sopimuksesta saataisiin sekä Japanille että unionille, mutta meidän täytyy myös muistaa tietyt ongelmat, esimerkiksi Japanin IAEOn yleissopimuksen allekirjoittamisen viivyttely ja tarvitaan siis mukauttamista näihin kansainvälisiin standardeihin Japanin puolesta vielä. Ja vielä sitten unionin autoteollisuudessa on ongelmia vielä ja joustavuuden puutetta alkuperäsääntöjen noudattamisessa. Ja vielä esitettiin kestävän kehityksen kommentteja Japanissa. Ja ruokaa, elintarvike- ja juomaedustuojamme kiinnittivät huomiota Japanin toimiin elintarvikealalla, joka sitten vaikuttaa suoraan unionituotteiden vapaaseen kauppaan Japanissa ja näin komissiokin oli paikalla tässä neuvottelussa esittelemässä ja vastaamassa esittelemässä tiettyjä neuvottelutuloksia. Sitten Meksiko 25. huhtikuuta Intan seurantaryhmän Meksikon kanssa. Siellä sitten keskustelimme unioni Meksiko ja Meksikon uudistettua edustajaa. Täällä on sitten Rodriguez Piniero paikalla. Hän voi tätä meille esitellä. Muchísimas gracias, presidente. Simplemente para informar. Kiitos puheenjohtaja. Niin, muutama sananen vielä Eilen me saimme Koningilta komissiosta tietoa ja seurantaryhmälle siis. En sen kummemmin voi tähän lisätä mitään siihen sen enempää, mitä eilen jo kuulimme. Joka tapauksessa eri poliittisten ryhmien edustajia oli paljon paikalla. Kiinnostusta Meksikon seurantaan todella on ja tietoja haluttiin, kysymyksiä esitettiin ja komissio esitti vastauksia, mutta joka tapauksessa, jos teillä nyt kysyttävää on, niin voin tässä vastata, mutta ei sen suuren kummempaa lisättävää todellakaan ole. Kiitos tästä. seurantaryhmä, Yhdysvaltain seurantaryhmä siis, ja tässä sitten on keskusteltu kaupaa pääosastossa komissiossa teräs- ja alumiinirajoituksista – Ei täällä näy. No, sihteeristö tässä kertoikin, että tietoa, vuoropuhelua on käyty, mutta tilanne muuttuu viikoittain, joten uskon, että kun edustaja vastaavaa ei ole paikalla, niin siirrämme tätä Sopiiko selvä? Ja sitten Kiina. Komission kanssa on tästä käyty keskustelua ja minä itse sitten tätä selostan teille, mutta ihan lyhyesti, koska tämä käytiin ennen, tämä vuoropuhelu ennen kuin kävimme Kiinassa vierailulla, joten puhuimme nykyneuvottelutilanteesta kahden väliseen investointisopimuksen eteen ja pääosin se tieto, jota me sitten saimme, kävi ilmi edellisellä neuvottelukierroksella. Valmistelimme seuraavaa kierrosta. Periaatteessa kiinalaiset näyttävät pelaavan tässä aikaa, eivätkä juurikaan kiiruhda neuvottelujen edistämisessä. Ja sitten unionin ja Kiinan huippukokous on tarkoitus järjestää heinäkuussa kesällä. Näin on ajateltu, mutta kovinkaan innokkaasti tähän ei nyt ole suhtauduta eikä kunnianhimoisestikaan kun ajattelemme viime vuoden Kiina-EU-huippukokousta. Meillä on tietyt sitoumukset toki olemassa, mutta asioita vielä jäljelläkin. Uskon, että tämä nyt sitten oli komission tiedon annon ydin seurantaryhmän kokouksessa. Ja seuraavaksi yhdistynyt kuningaskunta, siis Brexit-seurantaryhmä, 15. toukokuuta se tapasi ja puhuttiin tuliyhteistyöstä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa unionista lähdön jälkeen ja täällä on myös vastaava paikalla. olkava. well, I'm at this moment Niin, minä korvaan nyt kuudeliiven tässä tapauksessa. Ja tiistaina me keskityimme seurantaryhmässämme mahdolliseen tulevaan tulliyhteistyöhön Iso-Britannian ja EUn välillä aivan lyhyesti. Alun perin halusimme kutsua vieraita tuli järjestöistä, mutta eivät ole halukkaita tulemaan, koska he sanovat, että aihe on erittäin arkaluontoinen. Saimme herra Erikssonin, joka on äh, Euroopan poliittisen talouden keskuksen edustaja, joka antoi esitalostavan näkemyksensä ja vertaili eri mahdollisuuksia tulevasta sopimuksesta, käyttäen esimerkkejä jotka hänen mielestään ovat olleet parhaita rajajärjestelyjä EUn ja EUn ja ulkopuolisen rajan välillä, ja tuo rajajärjestely on Ruotsin ja Norjan välillä. Hän esitteli erinäisiä hyviä käytäntöjä. Hän puhui myös mahdollisista vaikutuksista, mitä tulee lisäaikaan ja kustannuksiin, joita rajojen ylittäminen merkitsee PK-yrityksille – ja puhui käytännöllistä järjestelyjen, järjestelyjen puolesta ilman liian äh, legalistista puitetta ja sanoi, että kaupankävijät äh, reagoisivat käytännöllisiin ratkaisuihin käytännöllisesti. Kollegoita kiinnosti esitys todellakin ja tuo esitys on saatavilla powerpoint esityksen jos haluatte. Se on mahdollista ja saatte sitä kautta lisää tietoa. Thank you very much. Kiitokset. No niin, jaha ja vielä olkaa. Just, just one brief point. Yksi aivan lyhyt asia. Valitettavasti en voinut osallistua. Kai se menen, en nyt mene näihin tulli yksityiskohtiin, mutta ähm, sanoiko hän tai kertoiko hän Ruotsin rajojen parhaista käytänteistä esimerkiksi Ahvenanmaan rajakysymyksestä? On, on, niin tuo tietysti riippuu poliittisista päätöksenteosta, mutta muun muassa hän viittasi vaikeuksiin, joita Norja ja Ruotsi kohtasivat siksi, että ei voi olla hyödykkeiden liikkumista kaikilla rajanylityspaikoilla, koska raja on aika pitkä. Mitä tulee sitten Irlantiin ja Britanniaan ja Eurooppaan, kysymys on siinä, että pitäisi keskittyä tiettyihin alueisiin. Se merkitsisi sitä, että hyödykkeet eivät voisi ylittää rajaa joka paikassa, että olisi jonkinlainen ennakkojärjestely näiltä osin. Tekniset järjestelyt voisivat olla mahdollisia, mutta poliittiset ratkaisut ovat Lontoon ja Brysselin välisiä. Okay, so uh, colleagues, any other question? No niin, selvä. Onko muuta kysyttävää esittelijöille vastaaville seurantaryhmien toiminnasta? Nähtävästi ei, joten tämän asian käsittely päättyy. Seuraavaksi 19. Marokon kanssa käytävät neuvottelut alkuperäisääntö, pöytäkirja, sopimuksen ja kalastussopimuksen mukautuksissa. Tämä on siis kokouksemme viimeinen asia. Koordinaattorit ovat päättäneet Lalondhan on tässä siis esittelijänä, niin pyydetään siis tuolta ulkosuhdehallinnolta ja kalastuspääosastosta tietoa siitä, missä ollaan menossa 20. helmikuuta. Komissio ja ulkosuhdehallinto tosiaan sitten päivittivät tätä sopimusta ja että se kyse on assosiaatiosopimuksesta. Yksi pääkysymyksistä liittyy tuohon konsultointimenettelyyn, jonka ulkosuhdehallinto toteuttaa ulko, tuon tuomioistuimen päätöksen pohjalta vuoden 2016 eh, päätöksen pohjalta, kun kyse on assosiaatiosopimuksesta ja kalastussopimuksesta, joka täytyy sitten hyväksyä komission kollegiossa käsittääkseni. Ja. No, tässä asiassa on tietysti paljon eri eh, valiokuntia, maatalousvaliokunta, kalastus ja ulkoasianvaliokunta myös osallistuvat asian käsittelyyn, mutta kukaan ei ole sen kummemmin nyt vahvistanut puheenvuoroa, mutta kuitenkin esittelijälle puheenvuoro. Patricia Lalonde, olkaapa hyvä. Sorry, but uh, I lost my glasses, so it's Anteeksi, hukkasin silmälasini. On hiukan vaikea saada luettua, mutta yritän. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitän komissiota ja taks ja maapääosastoja siitä, että olemme saaneet myönteisen kutsun ja että olemme päässeet keskustelemaan tästä kansainvälisen kaupan valiokunta. Kuten tiedätte, tämä koskettaa Intaa tietyltä osin ja komissio on nyt jo saattamassa päätökseen assosiaatiosopimusta, kuten tunnettua. Ja me saamme hyvin pian Euroopan parlamentin käsittelyyn tämän asian viime huhtikuun 16. päivä komission ehdottama kalastus koskeva mandaatti tuli neuvoston hyväksymäksi ja eilen YK on erityisedustaja Erskoler, Länsi-Saharan alueen erityisedustaja, tuli kertomaan meille hänen tehtävästään ja YK missiosta. Erityisedustajalla ei ole suoraa yhteyttä tämän valiokunnan työhön, mutta kuitenkin rauhanprosessi on puitteisto ja konteksti, jossa teemme omaa työtämme ja siksi minusta vaikuttaa, pahoittelen nyt, en, kun minulla ei ole laseja, en oikein näe, vaikuttaa äärimmäisen tärkeää meidän työllemme täällä tukea YK erityisedustajaa. Ja kuten monet täällä uskoakseni, me herra Kolerin pyrkimyksiä todellakin päästä ratkaisuun arvostimme todella paljon tässä asiassa. Kun seuraamme sitä logiikkaa, jota Euroopan komission kanssa käytyjen kokousten aikana olemme nähneet, toivoisimme, että tämä uusi mielipiteiden vaihto tekisi mahdolliseksi ensinnäkin tehdä katsaus tämän sopimuksen toteutumisen nykytilanteeseen ja toisekseen käydä uudelleen neuvotteluja kalastuksen alalla. Siellähän tämän vuoden ähm, helmikuussa tuomioistuimelta saimme samantyyppisen päätöksen parlamentissa näiden kahden eri asian yhteys tulee esiin. Me toivomme myöskin, että kalastussopimus, jota komissio on tekemässä, saatettaisiin tuomioistuimen päätöksen mukaiseksi. Meillä on seuraavia kysymyksiä. Nyt annan kollegoiden täydentää vielä listaa. Voisitteko kertoa, mikä tilanne on assosiaatiosopimuksen suhteen, mikä prosessitilanne on ja koska parlamentti saa tämän asian käsittelyynsä? Me odotammeko me sitä heinäkuun täysistuntoon, onko tämä vielä ajankohtaista ja onko teille joitakin pohdintoja, joita voisitte täällä valiokunnassa jo jakaa, mitä tulee äh, sääntöjen mukaisuuden noudattamisesta. Ja kuten viittasin tuohon kalastussopimukseen jo, meillä on nyt sitä varten olemassa aikataulu ja se liittyy tähän assosiaatiosopimukseen myöskin. Kiitoksia. Uh, thank you very much and I... Kiitos kovasti. Olen, olin pahoillani teidän puolestanne toivottavasti löydätte lasinne pikaisesti tai sitten hankitte varalasit. Ja nyt käännyn äh, ryhmien suuntaan tässä. Ehkä Maria Arena ensin sd ryhmän puolesta. Toivon, että olen oikeassa. Merci, merci beaucoup, merci. Kiitoksia, paljon kiitoksia Patricia tästä katsauksesta. Minäkin osallistuin äh, erityisedustajan kuulemiseen, niin kyllä todellakin YK on työn työtä tulee tukea, parlamentin tulee sitä tukea ja uskoakseni meiltä odotetaan tässä työssä paljon. Täällä intavaliokunnassa en nyt näe kollegoja PES- tai agrivaliokunnista, mutta joka tapauksessa mielestäni meidän pitäisi voida tehdä enemmän töitä horisontaalisesti näissä kysymyksissä, ottaen eri valiokunnat mukaan, sillä meilläkin tarkoituksena on saada tasapainoinen suhde Marokkoon, erityisesti kauppasuhteissa Marokon kanssa. Kun puhumme vakaudesta, mielestäni on myöskin tärkeää investoijia ajatellen tietää, mikä on se oikeudellinen alue, jolla he tekevät töitä tai voivat Marokkoon investoida, ja Marokko tarvitsee tällaista vakaata suhdetta Euroopan unionin kanssa. Vakaa suhde Euroopan unionin kanssa on jotakin, mikä tapahtuu myöskin oikeudellisen vakauden myötä. Me emme jatka perinteistä työtä Marokon kanssa, vaan olemme reagoimassa nyt Euroopan unionin tuomioistuimen päätökseen, joka koskee niitä sopimuksia, joita me olemme tehneet. Ne on nyt todettu ongelmalliseksi tai niitä täytyy joka tapauksessa tietyissä asioissa kansainvälisten sopimusten noudattamiseksi vielä täydentää. Ei tässä joka tapauksessa Länsi-Saharan kysymys tulee esiin, jotta voisimme Euroopan tuomioistuimen Päätöksiin vastata on yksi asia, joka on äärimmäisen tärkeä, joka tulee käsitellä, nimittäin suostumus näiden sopimusten toteuttamiseen, olipa kyseessä sitten kalastussopimus tai maanviljelystä koskeva sopimus. Tiedän, että meillä on ongelmia mm, tämän suostumuksen käsitteen kanssa, mistä tässä nyt on kyse, kenen pitää suostua ja mihin. Neuvottelut ovat olleet käynnissä ja meillä on tietyn tietty määrä sekä komission että Marokon viranomaisten muotoilemia ratkaisupyrkimyksiä. mielestäni meille tarvitsemme avoimuutta tähän työhön. Minun ehdotukseni on se, että koska tämä suostumukseen liittyvä työ on erittäin vaikeaa, olisi äärimmäisen tärkeää, että meillä olisi tuomioistuimen päätös asiasta. Tämä olisi tarpeen. Mielestäni me tarvitsisimme Euroopan tuomioistuimen päätöksen siitä, millä tavoin tämä suostumus annetaan, miten nykyiset neuvottelua käyvät osapuolet voivat sen tehdä. Jos me haluamme oikeudellisesti jatkaa vakaasti, on tärkeää saada tuomioistuimen kanta ja meidän tulee myöskin parlamentissa äänestää. Me tarvitsemme tuomioistuimen päätöksen myöskin siitä, ovatko Marokon ja komission käyvät neuvottelut nyt täyttäneet sen suostumusvaatimuksen, jota tuomioistuin on peräänkuuluttanut. Ja sitten tämä ähm, kalastussopimus meillä on takaraja 14. kesäkuuta. Ja sen suhteen, niin jos meidän pitäisi tehdä kaikki työ, äh, ennen tätä takarajaa. Me emme voi sitä missään kulisseissa tehdä, mutta nyt näin on tapahtunut. Komissio ja, neuvos, komissio ja Marokon viranomaiset neuvottelevat, mutta meitä ei ole lainkaan otettu tähän mukaan. Jos halutaan nyt, että me annamme ennen 14. heinäkuuta parlamentin kannan asiaan, on tarpeen edetä nopeammin ja paljon läpinäkyvämmin. Euroopan parlamentti ei voi pyytää sen kantaa ilman, että parlamentti on saanut kaiken tiedon käyttöönsä, jonka pohjalta se voi äh, päätöksen tehdä ja myöskin ottaa huomioon tämä tuomioistuimen päätös. Sitten vielä yksi seikka. Tuomioistuimen päätös vaarantaa Euroopan unionin ja Marokon suhteen eräät kollegat ovat sanoneet, ja minä vastaisin heille, että se, että me korjaamme tilanteen oikeuden vaatimaksi, ei ole ongelma, vaan päinvastoin sanoisin, että ongelma on se, jos me olemme sopimuksessa ristiriidassa oikeuden kanssa, kun tämä sopimus Marokon kanssa meillä on. Ja pyytäisin, että parlamentti kunnioittaa todellakin tässä oikeudellisia periaatteita. Kiitoksia. Please, you have the floor. Ja nyt Helmut Scholz. No? Okay, uh, Ajattelin, että vihreät olisivat ennen meitä, mutta meidän varjostelemme ei paikalla, mutta halusin kuitenkin selkeästi nyt tarttua niihin kommentteihin, joita Rova Arena esitti, mitä nyt tulee Euroopan tuomioistuimen päätökseen. Se, sen osalta ratkaisu ei ole meidän mielestämme hyväksyttävä. Uh, um, statement. Tässä on selkeä lausunta siitä, että että on oltava kuuleminen ja yksimielisyys, suostumus ja täytyy kuulla kansainvälisesti hyväksyttäviä rakenteita. Ja se on polisario Länsi-Saharan väestön osalta, joka on tunnustettu Länsi-Saharan väestön edustajaksi. Jos heitä ei kuulla ja jos he eivät anna suostumustaan, me emme voi edetä sopimuksen kanssa – Tästä tässä on kysymys. Tämä on ongelma. Ja haluan siis selkeän vastauksen komissiolta, koska viimeksi emme saaneet komissiolta vastausta tästä asiasta. Miten komissio aikoo edetä asiassa haluaako komissio e, noudattaa tätä e, Euroopan tuomioistuimen ratkaisua, koska totta kai tämän sopimukset Markun kanssa e, tai kenties uudempi, laajemman ja kaupallisten suhteiden sopimus myöskin Saharan väestön kanssa on hyvin tärkeää heidän kehitykselleen. Meidän täytyy noudattaa kansainvälistä oikeutta tässä yhteydessä. Thank you very much and please excuse... Kiitos, pyydän anteeksi sitä, että muutin tässä nyt ryhmien järjestystä. Ja nyt käännynkin sitten Helmut Buchnerin vuoreen. Minä haluaisin viitata vielä siihen, että suositus komissiolta neuvotteluihin kauppasopimuksesta englannin ja ranskankisessa versiossa on olennainen. Englanninkis olisi erilainen, koska englanninkisessä versiossa puhutaan läntisen Saharan äh, kansasta, englanninkielisessä versiossa väestöstä, population – Joten toisessa tapauksessa, kysymys on siis ihmisistä, jotka siellä asuvat, toisessa tapauksessa ihmisistä, jotka kuuluvat toisin sanoen sinne, eli, eli Saharaui, Länsi-Saharan väestö, ihmiset. Miten voi olla, että yhdessä samassa tekstissä englannin ranskankielisessä versiossa on näin perustavanlaatuisia eroja? Toinen asia, jonka halusin ottaa esille – on ero maataloussopimuksen osalta, maataloussopimuksen ja kalastussopimuksen välillä. Toisessa tapauksessa on kysymys vain alkuperäsääntöjen sopeuttamisesta maataloussopimuksessa, siis kalastussopimuksessa on yksilöllisesti, yksilöllisesti puhuttu myöskin Länsi-Saharan väestöstä – ja jotta tämä kaikki olisi tietysti vielä selvemmäksi, niin kysymys on niin kuin siitä, että neuvottelut yksiselitteisesti nyt, niitä käydään Rabassa ja Brysselissä, miten ihmiset, alkuperäisväestö Länsi-Saharasta, miten he voivat mennä Rabahan, jossa heitä koht- silloin kun heitä kohtaavat kaikki nämä sortotoimet. Minusta tämä ei ole mahdollista. Mikä ylipäätään on Siis ylipäätään voidaan ajatella, että EU ja komissio neuvottelee Marokon lainsäädännön mukaan. Eihän se käy. Länsi-Saharan väestö täytyy vetää täysin tähän mukaan. Kuten edellinen puhuja sanoi, sopimus, joka vastaa joka ei vastaa Euroopan tuomioistuimen päätöstä sen mukaisia määräyksiä ei ole pätevä. Ja herra Winkler, omassa puheenvuorossani te puhuitte e, Euroopan tuomioistuimen pyynnöstä. Ei se ole mikään pyyntö. Se on tuomioistuimen päätös, jota meidän on noudatettava. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset. Minulla on vielä täällä puheenvuoropyyntöä, joten nyt David Martin. Thank you, Chair. I'll be very brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin tässä kollegoiden äh, sanoja heijastella. Tietenkin haluamme mahdollisimman parhaan suhteen Marokon kuningaskuntaan, mutta meidän täytyy myöskin kansainvälistä lainsäädäntöä ja eurooppalaista lainsäädäntöä kunnioittaa ja ihmisoikeuksia tasapainottaa nämä asiat. Korostaisin, kuten kollegatkin, sitä, että tässä ei ole kysymys vain siitä, että muutamme pari sanaa sopimuksessa. Kyse on siitä, että muutamme myöskin käytäntöjä. Ottaen huomioon tähän mennessä vallalla olevan kyvyttömyyden saada Israelin miehittämien alueiden suhteen juuri mitään hyvää aikaan miten komissio voisi meidät vakuuttaa siitä, että jos muutamme omaa suhdettamme Marokkoon sellaiseksi, että se täyttää tuomioistuimen kannan ja jos tämä koskettaa myöskin Länsi-Saharaa, kuinka me voimme taata sen, että Länsi-Saharan asukkaat pystyvät luonnonvarojensa käytöstä myöskin hyötymään. Ja sitten toinen kysymys, aivan kuin kollega Schulz halusin tietää, meidän pitäisi kysyä nyt, ketä komissio on kuullut tähän asti. Haluaisimme tietää tarkalleen, kenen kanssa komissio on puhumassa ja kenen kanssa ei. Chalesi, please. Nyt edustaja Marcellesi. Muchas eh, gracias. Kiitokset. Minä haluaisin kiinnittää huomiota parlamentin ja unionin eh, tarpeeseen noudattaa omia lakejaan ja sääntöjään ja tuomioistuimen päätöstä Mielestäni tämä on uskottavuuskysymys. Ja tässä mielessä minun on vaikea ymmärtää nyt tätä kuvaa, jonka olemme antamassa unionista neuvotteluprosessissa komission puolesta. Nämä kysymykset on usean otteeseen esitetty. Emme oikeastaan saa vastausta, selkeää vastausta komissiosta. Jos ajattelemme tuomioistuimen päätöstä, niin sieltä on kahteen otteeseen saatu jo päätös sopimuksesta ja Saharan, Länsi-Saharan väestön hyväksynnästä, ei pelkästään mistään pelkästä kuulemisesta. Eli kuulemismenettelyä järjestetään tietysti Rabatin ja Brysselin välillä, se on selvää. Mo- mutta sitten Länsi-Saharan edustajat eivät välttämättä pääse missään tapauksessa edes rabattiin, eivätkä tänne varsinkaan, eivätkä siksi voi noudattaa tätä itsemääräämisoikeuttaan, vaikka se on kansainvälisesti hyväksytty ja tunnustettu. Eli komission sinne järjestää tällainen avoin kuulemisjärjestely ja sitten saada myös hyväksyntä Länsi-Saharasta. Eli millä tavalla komissio näin aikoo toivomia, millä tavalla se saa sitten Länsi-Saharan suostumuksen sopimukseen, sopimukselle. Ja jos tuomioistuimen päätöstä vielä tutkailen kalastussopimuksesta, tuomioistuin sanoo kappaleessaan 76, että Marokon kuningaskunta itse asiassa ei Länsi-Saharan itsemääräämisoikeutta hyväksy, vaikka tuomioistuin sanoo suoraan, että näin ei voi olla. Tällaista käsitettä ei ole olemassa Marokon käsityksestä Marokon lainsäädännössä. Eli millä tavalla komissio voi tällä tavalla toimia, jos tällaista itsemääräämisoikeutta ei ole, eikä Marokolla ole myöskään määräämisoikeutta tuolla Länsi-Saharan itsemääräämisalueella. Eli minä kiinnittäisin juuri huomiota nyt tähän ongelmalliseen suhteeseen unionin ja Länsi-Saharan ja Marokon välillä. Ja Maria Arenakin jo tähän viittasi, eli meillä on tästä asiasta tuo tuomioistuimen päätös. Me, meillä on siellä selvät, sieltä selvät sävelet. Emme voi tässä nyt sanoa mitä tahansa olematta varmoja siitä, että me aivan varmasti toimimme oikein, koska me olemme oikeudellisessa epävarmuudessa toimineet vaikka kuinka kauan, jos ajattelemme andalusialaisia, kanarialaisia ja galisialaisia kalastajia, jotka käyvät tuolla Länsi-Saharan vedillä, vesillä kalastamassa, niin he ovat siellä aivan tuuliajolla. Ei heillä ole minkäänlaista oikeudellista lainsäädäntökehystä ollenkaan, ja siitä syystä me olemme tällaisesta uskotta, tällaisen uskottavuusongelman edessä. E, unionin täytyy saada nyt selvät vastaukset näihin kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much and now I'll... Uh, Kiitokset. Ja vielä lopuksi Mineo. Voorzitter. Voorzitter, we hebben eerder gesproken over de uitspraak. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, me puhumme jo tuomioistuimen päätöksestä. On aivan selvää, kalastussopimus ei koske Länsi-Saharaa, paitsi jos sen väestö on nimenomaan sopimuksen kannalla. Ja tätä ei meillä ole tätä suostumusta, eikä komissio siihen ole pyrkinyt. Kyseessä on miehityksen alla ähm, elävä väestö. Haluaisin nyt tietää, onko komissiolla aikomustakaan tuomioistuimen päätöstä kunnioittaa ja kunnioittaa Länsi-Saharan väestöä. Huomaan, että Yhdysvalloilla on Marokon kanssa sopimus esimerkiksi, mutta ilman Länsi-Saharaa tämähän on mahdollista. Haluaisin myöskin tarttua mahdollisuuteen ja puhua Riifin alueen väestöstä, joka kärsii myöskin ihmisoikeusloukkauksista. Onko tehty mitään tutkimuksia siitä, onko tämä assosiaatiosopimus tai kalastus- ja maanviljelyssopimukset, vaikuttavatko ne Riifin alueen väestöön ja tullaanko ähm, tuon alueen väestön parissa esiintyvä korruptiota ja heidän oikeuksiaan puolustamaan. Kiitoksia. Kiitokset ja nyt sitten komission suuntaan käännyn kysymyksiä olette saanutkin aika reippaasti. Toivottavasti voitte vastata osaan niistä. Olkaapa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Christian Rambourg. Olen äh, maarpääosastolla osaston johtaja ja me käsittelemme siis kalastussopimusta, joten jos sallitte kommentoin vain kalastussopimukseen liittyviä asioita ja Marokon assosiaatiota. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että komissio tekee töitä joka päivä, äh, vaikka 17 äh, huhtikuuta tämä neuvottelu on alkanut. Me teemme päivittäin töitä ja pyrimme löytämään äh, lopputuloksen, joka kunnioittaisi luonnollisesti myöskin tuomioistuimen päätöstä. Haluaisin muistuttaa siitä, että tuomioistuimen päätös ähm, sanoo, että kalastussopimus on laillinen, mutta vain niiden ähm, vesien osalta, jotka kuuluvat Marokon vesialueeseen. Ja tämä tietenkin lukee pois Länsi-Saharan luonnollisesti. Me siis pyrimme tällä hetkellä löytämään ratkaisun, joka tekisi mahdolliseksi sekä tuomioistuimen päätöksen henkeä että kirjainta kunnioittaa ja löytää ratkaisu, jonka myötä voisimme jatkaa kalastustoimintaa, sillä kuten sanoitte, me olemme tällä hetkellä oikeudellisesti epävarmassa tilanteessa ja tällä on taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat hyvin tärkeitä sekä eurooppalaisille toimijoille, jotka toimivat näillä vesillä perinteisesti, että myöskin rannikkoalueen väestölle, joka elää tämän sopimuksen alla. Pyrimme löytämään ratkaisun ja tällä hetkellä tämä ratkaisu on hiukan jumissa, sillä meidän pitäisi tehdä valinta niiden välineiden suhteen, joita me käytämme, ja näillä kaikilla välineillä on samanlainen oikeudellinen arvo. Kyseessä ovat kansainväliset sopimukset, sillä komission puolelta me olemme sitä mieltä, että tämä niin kutsuttu agrosopimus, eli assosioitusopimuksen 1 ja 4 kohdat, kalastussopimus, joka on voimassa tällä hetkellä, joka tuomioistuimenkin mukaan on voimassa, mutta vain pohjoisilla vesialueilla, on myöskin sopimus. Ja tällä välin Lissabonin sopimus on astunut voimaan, joten kyseessä ei enää ole yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välinen sopimus, vaan kyseessä on Euroopan unionin ja Marokon välinen sopimus. Tämä on aiheuttanut hyvin merkittäviä seuraamuksia. Sitten vielä toinen asia, kun kalastusta uudistettiin hyvin vahvasti vuonna 2013, ja kun meillä on tämä nykysopimus olemassa, on tarpeen, että sopimus saatetaan niille linjoille, jotka on meidän perusosoituksessamme määrätty, joiden tarkoituksena on pyrkiä ennen kaikkea kestävään kalastukseen ja määritellä tiettyjä periaatteita, joita tulee kunnioittaa. Ihmisoikeudet kuuluvat näihin. Eurooppalaisten mahdollisuus ylimeneviin osuuksiin, en nyt puhu tästä sen enempää, se liittyy kalastukseen, ja sitten kysymys kolmansien maiden äh, laivastoista. Kyseessähän eivät ole vain eurooppalaiset ja marokkolaiset, kun näillä vesillä kalastavat, vaan monet eri valtiot. Eli meillä on tarve saada kestävä uusi kalastussopimus kaikkien näiden syiden vuoksi. Ja tällä hetkellä me törmäämme kysymykseen siitä, pitääkö meidän ähm, analogisesti sitten ulottaa saman logiikan piirin Ähm, sopimuksen maanviljelysosio. Me olemme sitä mieltä, että meillä pitäisi olla sopimus, jota mahdollisesti kirjein ja pöytäkirjan myötä täydennetään. Tässä kyseessä ei ole se, että tuomioistuimen päätös vaatisi pöytäkirjan ymmär- vaihtamista, vaan se, että mm, Tämän pöytäkirjan voimassaolo on tulossa päätökseen. Ja ottaen huomioon se mandaatti, joka komissio on saanut uuden sopimuksen neuvotteluista, me olemme nyt näitä töitä käymässä useita kuukausia. Meidän tarkoituksenamme on käydä vaihtoa marokkolaisten kumppaneiden kanssa ja löytää jonkinlainen ratkaisu. Mitä sitten tulee perusperiaatteisiin, meillä on kolme pääseikkaa. Ensinnäkin sovellusalan kysymys. Luonnollisesti sovellusala kattaa Länsi-Saharan vesialueet, mutta ei lainkaan tunnusta sitä, että Marokolla olisi jotakin määräntä valtaa näihin vesiin. Eli me pyrimme nyt löytämään oikeudellisesti sitovan määritelmän, joka ei olisi tuomioistuimen päätöksen kanssa ristiriidassa. Toinen elementti ovat väestön saamat hyödyt tämän kyseessä olevan väestön. Minä nyt tartun mandaatissa neuvostolta saatavassa mandaatissa oleviin termeihin. Ja tässä yhteydessä tiedätte luonnollisesti, että ehkäpä päinvastoin kuin assosiaatiosopimuksessa, kalastussopimuksessa on kolmiosainen malli. Maksetaan pääsystä vesille, maksetaan kalastuksesta ja kalastuksen ajan alan ja meren suojelun alan osio. Eli meillä on nämä kolme eri osiota ja tarkoituksena on vahvist- varmistaa se, että niiden kolmen osalta paikallisväestön oikeudet turvataan ei kaikki ole nyt viitanneet tähän nykysopimuksessahan ei ole jotakin, minkä me haluaisimme uuteen sopimuksen mukaan, nimittäin tarkastelulauseke, johon pitäisi tarttua tässä prosessissa. Ja sitten viimeinen asia, mitä tulee väestön saamaan hyötyyn nykyisessä sopimuksessa. Meillä on tällaista sektorikohtaista apua, jota niin kutsuttu seka valiokunta seuraa alkuperäisen Markon esittelemän suunnitelman mukaisesti, jonka tämä Euroopan unionin sisältävä sekä muotoinen ryhmä on hyväksynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että me valvomme sitä, että kaikki ohjelman osiot tulevat kunnioitukseen ja niitä toteutuvat. Pyytäisin, että luette nykysopimuksen vaatimat ex ante ja ex post arviot, arviot joita on tehty tilanteesta. Meillä on yli 65 prosenttia tästä sektorikohtaisesta tuesta, joka on käytetty niin kutsutulla eteläisellä alueella. Jos nyt käytetään marokkalaista terminologiaa. Eli tässä on se, mitä me olemme tekemässä tällä hetkellä. Pyrimme löytämään ratkaisun sekä välineiden suhteen että näiden eri seikkojen suhteen, joihin viittasin. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitoksia näistä kommenteista. Komission puolessa myöskin herra Rotte Pinik. Olkaa hyvä. Many thanks. Uh, Kiitokset herra puheenjohtaja ja hyvää huomenta. We'll update, uh... Päivitämme hiukan nyt, mikä on tilanne tämän muutoksen, joka koskee tätä assosiaatiosopimusta. Niin kuin sanotte, että me puhumme siitä, että tapahtui kirjavaihto, joka saatettiin päätökseen tammikuun lopun mennessä ja tätä kautta muutettiin sopimusta. Ja tämän tärkein sisältö on, että tuotteet, jotka ovat peräisin Länsi-Saharasta, saavat samaa suosituimuuskohtelua kuin tuotteet, jotka ovat Marokosta peräisin. Alkuperäsäännöt assosiaatiosopimuksessa koskevat tarvittavin muutoksiin myöskin tuotteet, jotka ovat peräisin Länsi-Saharasta. Ja että sopimuksen noudattamisen seuranta siitä vastaavat Marokon viranomaiset. Ja tämä kaikki <clears throat> ilman, että otetaan huomioon osapuolten kantaa, mitä tulee Länsi-Saharan asemaan ja tukien myöskin YK-prosessia, jonka kautta pyritään ratkaisemaan konflikti Länsi-Saharasta. Uh, Work since uh, the last... Uh, viimeisimmässä kokouksessa täällä keskityttiin komission ehdotusten viimeistelemiseen neuvostolle. Tästä on hyötyä Länsi-Saharan väestölle. Olemme myöskin kuulleet sidosryhmiä Länsi-Saharasta. Tämä työ on nyt saatettu päätökseen teknisellä tasolla – Seuraavat vaiheet ovat sitä, että komissio, kollegio hyväksyy tämä ehdotuksen sekin neuvosto sitten allekirjoittaisi sen ja sen jälkeen sitten sopimus hyväksyttäisiin, kun parlamentti on antanut sille suostumuksensa. Joten tämä tehtäisiin seuraavien viikkojen aikana – tämä asia. Christian Rambo esitteli asian ja se on erillinen, äh, erillinen erillään kalastusopimuksesta. Totta kai äh, kysymys on samasta maasta ja on tiettyä samankaltaisuutta aiheessa, joka liittyy siihen, voidaanko sitä soveltaa myöskin Länsi-Saharassa. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin voin vastata niihin. Thank you, but before... Kiitos, mutta ennen kuin annan nyt puhe jäsenille tilaisuudesta lisäkysymyksiä, kääntyisin Euroopan ulkosuhdehallinnon puoleen. Nikolas Bulde on tietääkseni paikalla. Hän saa puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Näin siis ulkosuhdehallinnon puolesta olemme pääosin olleet tässä mukana nimenomaan konsultoinnissa, eli ranskankielisessä tekstistä nämä asianosaiset väestönosat ovat mukana tarkistuksesta neuvotellessamme maataloussopimukseen. Ja näin ollen me olemme tietysti pitäneet tiukasti yhteyttä komissioon, se on selvää, mutta erityisesti tässä kysymyksessä ja näissä neuvonpitotapaamisissa tapaamisissa on saatu tuloksia, jotka sitten kirjataan kertomukseen liitteeksi asiakirjoihin, jotka saamme neuvoston hyväksynnän jälkeen ja parlamentin suostumuksella tietenkin. En voi nyt teille sen enempää sanoa tässä vaiheessa, mutta kertoisin kuitenkin, että me olemme tässä ponnistelleet ja pyrkineet siihen tavoitteeseen, että mahdollisimman laajan mahdollisen osalli, osapuolten kirjon voisimme kattaa sekä teknisesti, koska tämä maataloussopimustarkistus on itse asiassa varsin eh, kauppatekninen. Ja myös sitten kansalaisyhteiskunnan edustajia olemme halunneet ottaa tähän mukaan. Eli näiden osapuolten välillä olemme tehneet työtä kovasti ja siksi olemmekin ottaneet huomioon Marokon viranomaisten järjestämät tapaamiset alueista valittujen edustajien kanssa muun muassa, mutta sitten me olemme kaikki mahdollisin tavoin pyrkineet myös kyseiset eri väestön osat ottamaan tähän mukaan kansalaisyhteiskunnankin näkökulmassa ja poliittiset tekijät myös, kuten Fronte Polisarion Länsi-Saharasta osapuolena neuvotteluihin rauhanprosessissa, johon yhdistyneet kansakunnat ovat sitoutuneet ja johtaa sitä. Näin me olemme siis pyrkineet saamaan mahdollisimman paljon eri osapuolia mukaan tähän tarkistusneuvotteluihin. Jotkut järjestöt joita olemme ottaneet, joita olemme ottaneet tähän mukaan, eivät halunneet vastata kutsuumme, mutta kutsu on edelleenkin voimassa. Ja me todella pyrimme jälleen kerran korostaisin saavamme mahdollisimman laajan kirjan edustajia, kirjon edustajia eri puolilta. Ja totta kai pidämme myös mielessämme sen, että tämä hanke on varsin monimutkainen. Kiitokset. Uh, thank you very much. Kiitos. Nyt meillä on taas jatkokysymyksiä. Aloitan poliittisesta ryhmistä kerran ja Maria Areena ensimmäisenä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia näistä tiedoista. On totta, että meillä on assosiaatiosopimus ja meillä on kalastussopimus. Ja haluaisin melkein sanoa, että kalastussopimus äh, ei kosketa intavaliokuntaa, koskettaa vain kalastusvaliokuntaa, mutta tässä on kuitenkin kaksi asiaa, jotka liittää, nämä kaksi sopimusta yhteen. Tuomioistuimen päätös ja meidän vastauksemme johdonmukaisuus tässä tilanteessa. Siksi on tärkeää käsitellä tätä alaa hyvin horisontaisella tavalla eikä erikseen. Minulla on useita kysymyksiä liittyen näihin vastauksiin, joita annoitte kalastus- ja assosiaatiosopimuksiin liittyen. Ensinnäkin aivan selvästi sekä komissio että Marokkon edustajat ovat vastanneet tuomioistuimen päätökseen toteamalla, että tuomioistuin on sitä mieltä, että sopimukset ovat lainmukaisia, mutta ne ovat lainmukaisia tietyissä olosuhteissa. Mitä tulee maanviljelystä koskevaan sopimukseen tai assosiaatiosopimukseen, ollaan sitä mieltä, että Länsi-Sahara kuuluu näiden sopimusten piiriin, eli länsi sahara Tämä on siis hypoteesi, on niin kuin, tämä olisi mahdollinen ratkaisu, eli me voisimme hypoteettisesti tehdä töitä Länsi-Saharan kanssa. Mutta sitten kalastuksen alalla tämä on kuitenkin 90 prosenttia kalastuksen tuotosta, joka tulee nimenomaan tuolta Länsi-Saharan alueelta, eli 10 prosenttia vain kalastuksesta tulee laillisilta vesiltä ja anteeksi nyt, mutta kyllähän komissio tämän tiesi heti kun sopimus oli allekirjoitettu. Aivan avoimesti Marko viranomaiset antoivat teille kartat äh, niistä alueista, joille antoivat kalastusoikeudet ja tämä kartta oli sellainen, että siinä oli mukana Länsi-Saharan aluevedet. Kyllä te tämän tiesitte. Kyseessä ei ole se, että te ette olisi tiennyt, mutta meillä ei ollut tuomioistuimen päätöstä, joten me jatkoimme vain jonkin sellaisen harjoittamista, mikä ei ole laillista, mutta ilman tuomioistuimen päätöstä. Ja nyt meillä on tuomioistuimen päätös, siinä todetaan, että tämä riittää, nyt ei voida enää jatkaa näin. Joten meidän täytyy nyt toimia. Ja parlamentin jäsenenä minua hiukan huolestuttaa se, että te menneisyydessä olette tienneet tämän ongelman olemassaolo, mutta jatkoitte kuitenkin. Ja minua pelottaa, että te neuvottelette nyt näennäisesti kunnioittain tuomioistuimen päätöstä ja siksi mielestäni kaikkein paras tapa tietää, kunnioitetaanko tuomioistuimen päätöstä, olisi pyytää tuomioistuimen mielipidettä siihen. Tämä on oikeudellinen prosessi. Minä en nyt halua käynnistää poliittista prosessia. Länsi-Saharan eh, tilannetta koskeva poliittinen kysymys on jotakin, minkä suhteen me olemme kaikki hyväksyneet, että se on sivussa. Me emme sitä kalastussopimuksella tai assosiaatiosopimuksella ratkaise. Samaan aikaan meillä täytyy kuitenkin olla sopimuksia, jotka ovat ainakin minimi tavalla samoilla linjoilla tuomioistuimen päätöksen kanssa. Ja tässä kun te puhutte uudelleenarviointilausokkeesta, tämä on huolestuttavaa. Onko se sen kautta, kun te pyritte saattamaan meidät tuomioistuimen päätöksen mukaisiksi. Mielestäni meidän pitäisi tehdä muutokset nyt, eikä puoliväliarvioinnissa. Miten tämä kalastusta koskeva suostumus tuodaan, tullaan saamaan? Kyllä me tiedän, että teillä on kalastussopimuksessa tuottoja koskeva osio erillinen. Tämä on aivan hyväksyttävää, mutta haluaisin tietää, kuinka saamme tämän suostumuksen, kuinka voimme taata sen, että nykyään käynnissä olevat keskustelut johtavat siihen, että nykyisin Saharassa asuva väestö todellakin antaa lupansa tälle sopimukselle. Ja tämä sama kysymys koskee maataloussopimusta myöskin. Ja sitten haluaisin tietää, koska tässä on kuviteltu, että voitaisiin toimia niin, että meillä olisi jonkinlainen sopimuksen väliaikainen voimaantulo ilman, että parlamentti sen olisi ratifioinut. Mielestäni tämä olisi erittäin huono tapa toimia, pyrkiä tietyllä tavalla pakottamaan sopimus käyntiin ilman parlamentin ratifiointia. Tämä ei mielestäni ole hyvä ajatus. Onko tämä jotakin, mikä on ollut esillä komission neuvoston ja Marokon välisissä neuvotteluissa? Mahdollisuus toimia niin, että ohitetaan ratifiointi. Onko tämä mahdollista ja onko tätä pohdittu? Eh, Kiitos. Ja nyt Marcelesi. Merci. Kiitokset. Niin, minä olen tähän ensimmäiseen vastaukseen varsinkin todella hämmästynyt ja vihastuksissanikin kun saimme tällaisen vastauksen, mutta en ole saanut vastausta tuohon suostumusasiaan varsinkaan tai hyväksyntään. Siihen odottelemme vastausta, selkeää vastausta, oikeuspohjaan perustuvaa vastausta kun tämä kirjeenvaihto on käyty, siinäkään yhteydessä vastausta ei ole saatu. Eli ihan selkeät vastaukset kaipaisimme tähän. Uskomme, että tämä ansaitsee vastauksen ja tämä on aivan tavanomainen menettely myös parlamenttikäytännössä. Ja minä olen hämmästynyt tästä komission käyttämistä sanamuodoista meillähän on olemassa tuomioistuimen päätöskin ja siinä täytyy, siitä täytyy pitää kiinni. Siellä puhutaan Länsi-Saharan kansasta, tässä puhutaan rannikkoväestöstä, kyseisestä väkimäärästä, paikallisista ja sen sellaisesta, mutta koskaan en ole tässä vielä kuullut kansasta puhuttavan ja minun mielestäni tässä täytyy nyt kyllä vähän vakavammin puhua ja kiinnittää huomiota enemmän tuomioistuimen tekemään päätökseen. Te myös sanotte, ettei Maro Marokolla ole Länsi-Saharassa määräämisoikeutta, mutta puhutte kuitenkin eteläisistä alueista. Tämä on aivan pahimmista virheistä pahin, koska tässä täytyy olla kyllä selvillä linjoilla siitä, mitä muun muassa tuomion käytäntö, istuin käytäntö sanoo. Tässä on kyse erillisistä alueista. Minä en usko, että te puhuisitte esimerkiksi Krimin alueesta täysin samalla tavalla, että tässä olisi joku eteläinen Venäjän alue ja niin poispäin. Eli tässä nyt ei voi sotkea näitä asioita Länsi-Saharan kanssa. Eli selkeät vastaukset haluaa haluaisin komissiota. En saanut ensimmäisen niin alkuunkaan mitään vastausta. Jos vastausta ei tule eikä ala kuulua, niin toivon, että valiokunta sitten lähettäisi selkeän kysymyksen kirjeen muodossa. Ja toivomme sitten tätä kirjeenvaihtoa nähtäväksi ja tietoa myös, minkä oikeusperustan pohjalta se on toteutettu. Ja entäs tuo sekakomitea, mikä on tämän sekakomitean kokoonpano, kuka siihen kuuluu, miten se on perustettu, miltä oikeusperusteelta tuomioistuimen päätöstäkö siinä sitten taas noudatetaan, ja minä haluaisin myös tietää, millä tavalla aiotte saada tuon Länsi-Saharan suostumuksen. Tähän vastausta todella peräänkuulutan, koska te sanoitte yrittäneenne laajentaa tätä konsultointia. Tässä on kyse konsultoinnista, ei suostumuksesta. Tässä on kuitenkin 85 prosentista Länsi-Saharan väestöstä, ja heitä ei ole siis kuultu. E, e, Länsi-Saharan kansaa ei ole siis kuultu, ja minä haluan selvät oikeusperusta tähän ja avoimesti haluan toimittavan tässä yhteydessä. Kiitos. Ähm, merci beaucoup. Kiitos. Sitten herra Scholz. Kiitos. Aion nyt olla selkeä sanainen. Olen yhtymeitä siitä, mitä kollegani sanoi näistä vastauksista, jotka saatiin tänä aamuna. Mutta ulkosuhdehallinnon edustajalle. Oletteko te kuullut polisariota, joka on ainoa kansainvälisesti tunnettu Länsi-Saharan kansanedustaja? Oletteko kuulleet heitä? Sanoitte, että he eivät tule, että heidät kutsutaan, että he eivät osallistu. Mutta täytyy olla selkeää puhetta niiden suuntaan, joita tämä koskettaa, ja heitä täytyy kuulla, jotta saadaan suostumus. Su- he, heidän tämän edustaj- edustuksen täytyy antaa suostumus, muuten te ette voi jatkaa niitä neuvotteluja tai sopimusten sopeuttamista. Toiseksi kysymys, joka liittyy tähän ongelmaan. Oletteko te kuulleet neuvostoa, joka on toinen lainsäätäjä parlamentin rinnalla. Mikä on Eurooppa-neuvoston kanta näihin neuvotteluihin? Ja jos ei ole selkeää kantaa neuvostolta, pyydettekö uutta neuvotteluvaltuutusta koko menettelyyn ja kumpaankin sopimukseen? Oli pitkälti Rovamia edustaja Arenan kanssa siitä, että olisi horisontaalisen lähestymistavan koko tähän kysymykseen toivon, että voitte antaa vastauksen, joka menisi tähän suuntaan, koska Rova Mogherini on ilmaissut, että meidän ulkoiset toimemme, niiden täytyy palvella sitä, että vältellään konflikteja tai pyritään pääsemään eroon konflikteista eikä luoda uusia konflikteja. Klaus. Kiitos. Klaus Buchner. Kiitos. Herra Scholz esitti kysymyksen, jonka minäkin halusin esittää. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt eseliästelijä saa puhua viimeisenä, mutta vielä edustaja Minöör. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kaikille kuulokkeet päähän. Yhden niihin kollegoihin, jotka puhuivat uh, aikaisemmin ja tuen tätä vaatimusta vastauksista, mutta haluaisin tietää vielä, mikä on tämän Rifin alu- asuen, alueen asukkaiden tilanne. Teitä vielä vastannut siihen. Ja nyt edustaja Lalonde esittelijämme. Merci. Euh, Kiitoksia. Äh, vaikuttaa, että tässä sanottiin paljon asioita, paljon mielenkiintoisia asioita, jotka ovat äh, Kulerin kanssa käymässä keskustelussamme eilenkin tulleet esiin Haluaisin tietää tässä hiukan aikarajoista. Meille ei vastattu, mutta puhuttiin mahdollisuudesta saada tämä käsittelyn parlamenttiin kesäkuussa. Halusin tietää, onko tämä yhä mahdollista. Pari kuukautta sitten puhuttiin syyskuusta aikatauluna. Haluaisin tietää, mikä on nyt teidän tuntemuksenne, onko kesäkuu todellakin kysymyksessä. Ja sitten ähm, Edustaja Köller haluaa mietintönsä syyskuussa tai lokakuussa esitellä, joten mielestäni olisi mielenkiintoista käsitellä näitä kahta asiaa samoihin aikoihin, sillä en ymmärrä, kuinka voisimme tehdä päätöksen maatalouteen liittyen – tai kalastukseen liittyen eh, erillisesti muista asioista. Kiitoksia. Siinä on nyt komission puolesta siinä järjestyksessä, jonka itse päättävät tai miten te haluatte vastata esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Yes, thank you. And, uh, first of all, uh... Kiitokset aluksi. Anteeksi. Taksud pääosasto vastaa assosiaatiosopimusasioista tässä on ollut erityiskokous neuvostossa asiasta, mutta pyrimme vastaamaan kuitenkin kysymykseen siten kuin tässä asiasta jyvälle pääsin. Eli ensiksi oikeusperustasta. Eli kyse on assosiaatiosopimuksen tehtävästä tarkistuksesta ja me pohjaudumme siinä niihin ehtoihin, jotka tuomioistuin on asettanut sopimuksen laajentamiselle Länsi-Saharaan. päätös voi olla kyllä tulkinnanvarainen. Se ei anna sataprosenttista suuntaviivaa siitä, miten tulee toimia, mitä ei, mitkä rajat ovat, mutta me voimme kyllä sanoa, että assosiaatiosopimuksessa – me emme ole luomassa mitään velvollisuutta tai minkäänlaisia tuontivelvollisuuksia Länsi-Saharan kansalle tai väestölle. Me olemme tässä tarjoamassa heille etua, mahdollisuutta hyötyä etu, etuimuusasiasta tullitta tuoda unioniin tuotteita, jotka on valmistettu Länsi-Saharan alueella. Ja tästä syystä konsultaatiomenettelyssä joita siis ulkosuhdehallinto johti, oli merkittävää saada tietää, mitkä ovat Länsi-Saharan kansan edustajien näkemykset. Me emme itse asiassa kuulleet sieltä sanaakaan kielteistä, sellaista, että tämä sopimus ei eh, hyödyttäisi eikä sitten parantaisi tilannetta ja olisi huono työpaikkojen ja talouden kannalta. Tällaista emme kuulleet. Eli kyse on poliittisesta tilanteesta, ei taloudellisista vaikutuksista. Ja me haluamme nyt sitten tietysti neuvotella tästä kauppasopimuksesta, jonka tavoitteena on juuri näiden etuimuuksien soveltamisalan laajentaminen Länsi-Saharaan. Ja jos ajattelen sitten tätä kansaa tai väestöä, tässä on varmaan nyt sitten taas kysymys näistä sanoista, jos ajattelen sanaa, e, englannin sanaa people, joka voidaan kääntää ranskaksi peuple tai population molempina. Ja totuus on se, että miten itse asiassa voidaan määritellä Länsi-Saharan kansa, eli henkilöt, jotka siellä asuvat, on tietysti yksi määrittelykriteeri, mutta ajattelemmeko me sitten jotain etnisyyttä tai alkuperää tai niin poispäin, tämä ei ole mahdollista. Eli se ei vain käy komissiossa ja ulkosuhdehallinnossa myöskään. Emme me voi siellä ryhtyä järjestelmällisesti konsultoimaan kansanäänestyksiin mitään. Ei meillä ole siihen minkäänlaista valtaa. Eli me voimme ainoastaan laajasti, niin laajasti kuin mahdollista ja niin avoimesti kuin mahdollista tätä sitten yrittää kysyä, saadaksemme tietää, mikä kansan ääni sitten on. Ja jos olisi sitten tässä hankaluuksia, niin tuomioistuinhan siitä sitten päättäisi ja antaisi tuomionsa. Jos me katsomme nyt sitten komissiota ja sitten niitä, jotka ovat hyväksyneet sopimuksen, niin me pyrimme sitten juuri vastaamaan kysymykseen siihen, onko Länsi-Saharan kansa paremmassa tai huonommassa asemassa, mikäli etuimuusasia sille myönnetään. Ja näin sitten katsotaan, annetaanko tämä etuimuusasia nyt sille vai siirrämme sitä eteenpäin ja jätämme tämän kansan sitten täyteen epävarmuuteen. Tähän kysymykseen meidän siis täytyy vastata. Uskon, että tämä riittää nyt tältä erää ja olen pyrkinyt vastaamaan näihin kysymyksiin, mutta olemme totta kai valmiita aina jatkamaan, jos tarve vaatii. Nämä, näitä elementtejä löytyy myös itse konsultointimenettelystä ja siihen on tietysti kulunut vähän aikaa, mutta tuo itse kertomus on varsin laaja ja päivitettykin. Ei tietenkään kannata mitään kovin hankalaa sieltä odottaa, mutta joka tapauksessa tietoa sitten löytyy. Ja sitten aikataulusta. Ehdotus tosiaan hyväksytään komission kollegiossa. Tämä ei ole mitenkään erityisen ihmeellistä. Milloin sitten tai näin käy? No puolin varmaankin käännetään asiakirjoja tietysti ensin ja sitten kollegio tämän hyväksyy muutaman viikon sisällä mutta nyt juuri en voi antaa teille mitään erityistä päivämäärää, koska kaikki liittyy näihin teknisiin elementteihin, mutta sanotaan nyt suurin piirtein tai viimeistään kesäkuun puolivälissä asia on kollegiossa hyväksytty. Ja sitten miten nämä kaksi asiaa, kalastus- ja assosiaatiosopimustarkistukset käsiteltäisiin, niin uskon, että tämä kuuluu parlamentin käsiin, niin kuin neuvostonkin. Ja sitten kysymys oli eh, siirtymäkauden väliaikaisesta soveltamisesta. Tietänette, että komission jäsen Malmström ja komissio muutenkin on täällä valiokunnassa esittänyt kantaa eh, väliaikaisesta kauppasopimusten soveltamisesta. Ja käsitys on ollut juuri se, ettei komissio pyri so, tällaisen soveltamisen en, paitsi poikkeustapauksissa ennen kuin siis parlamentti on antanut suostumuksensa asialle. Eli tämä on meidän aikeemme nyt myöskin, kun on kyse assosiaatiosopimuksessa. Ja sehän on kauppasopimus, korostan sitä edelleenkin. Tämä voi olla vähän toinen tilanne sitten muissa sopimuksissa, jolloin on varsinaiset aikarajat käytössä. Ja näin sitten eri viranomaiset tekevät päätökset siitä, mitkä ovat parhaat mahdollisuudet sitten sopimusten hyväksymiselle muissa yhteyksissä. Kiitos. Kiitos. Nyt DJ Marin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kalastukseen liittyen aivan aluksi haluaisin kiittää kollegaani Fernandoa, joka vastasi kysymyksiin molempia sopimuksia koskien. Jos palaamme hiukan kalastukseen ja näihin kysymyksiin, joita esitettiin johdantopuheenvuorossa, niin sanoin, että tuomioistuin on todennut, että sopimus on laillinen, mutta vain Marokon aluevesillä, ei niiden naapurialueella. Luonnollisesti mehän tiedämme hyvin, että parlamentti eikä neuvosto hyväksyisi näiden vesien käyttöä Länsi-Saharan vesialueiden. Meillä on kansainvälisiä sitoumuksia, mutta meillä on myöskin yhteisön sitoumuksia. Meillä on yhteinen politiikka, joka on hyvin, hyvin vaativa tällä alalla. Meidän täytyy harjoittaa kestävää kalastusta. Ja tämä on meidän lähestymistavassamme myös aivan perustavan luontoinen kysymys. Me emme halua jättää näitä vesiä ikään kuin tyhjiöksi. Me haluamme olla mukana luomassa puitteistoa kalastukselle, joka siellä tapahtuu. Ja haluaisin muistuttaa, että me olemme 30 vuotta jo äh, toimineet tällä alueella. Ja sen alueen kalavaroja on kaikkein parhaiten hallinnoitu koko Afrikan rannikon alueista. Mitä sitten tulee voittoihin, me kalastussopimuksessa toimisimme aivan samoin kuten kollegani Nikola tuossa selitti, eli kuulemalla eri osapuolia saman prosessin mukaisesti. Ja teidän pitäisi tietää, että me olemme arvioineet jo nykysopimuksen tuottamista tuloista osan. Me olemme tehneet ex post, mutta myöskin ex ante arvioinnin. Ja tämä valiokunta ei ehkä tunne kalastuskysymyksiä hirvittävän tarkkaan, mutta kalastussopimuksissa on monia osasia. Muutama luku Marokkoon liittyen 30 miljoonaa euroa vuosittain, 16 miljoonaa ovat äh, Ähm, vesille pääsymaksuja 14 miljoonaa. Tähän lisätään sektorikohtaista tukea ja 80 miljoonaan ähm, alueella toimivat toimijat maksavat. Eli tästä 40 äh, miljoonan paketista haluaisin nyt muistuttaa, että oikeusperusta tuolle sekä valiokunnalle on sopimuksessa itsessään ja sen toiminta on siinä määritelty. Ja tuossa ryhmässä meillä on Marokon edustajia ja komission edustajia mukana. Komission edustajat edustavat unionin intressejä. Eli näistä 16 miljoonasta eurosta, puhuja korjaa 14 miljoonasta eurosta, jotka nykyisin ovat sektorikohtaista tukea Ähm, niistä suurin osa ohjataan. Pahoittelen, että käytän tätä terminologiaa, kun en osaa uutta luoda. Käytän analyysin terminologiaa eteläisille alueille. Tässä kontekstissa meillä on alueellinen jako nimittäin, ja nämä alueet on määritelty eteläisiksi alueiksi teksteissämme. En nyt halua kommentoida, minkälaista erilaista terminologiaa tässä oltaisiin voitu käyttää ja ähm, kollegani Fernando Musutti Rouva Malmströmin kannasta kauppasopimuksiin. Te tiedätte erittäin hyvin, että kalastussopimukset yleisesti ottaen pyrimme ähm, luomaan tällaisen ähm, väliaikaisen voimaan tulon, ettei toiminta katkeaisi. Te tiedätte, että meillä oli muutama vuosi sitten ongelma, kun parlamentti parlamentti, kun sovellettiin tätä sopimusta väliaikaisesti Marokon kanssa, päätti, ettei anna suostumustaan soveltamiselle. Ja tämä aiheutti kriisin ja aiheutti kuukausia toimettomuutta kalastusalan toimijoille. Eli me olemme hyvin tietoisia näistä elementeistä sekä mm, intresseistä, joita molemmilla osapuolilla on, ja me pyrimme toimimaan sen mukaisesti. Mitä tulee sitten kalastussopimuksen aikatauluun, te totesitte, että neuvottelut ovat alkaneet, me olemme yhä käymässä neuvotteluita, ja sanoin, että nykyään voimassa oleva sopimus on 14 heinäkuuta asti keskiyöhön voimassa ja sen jälkeen mitään toimintaa ei voida aina toteuttaa. Sen jälkeen yksikään eurooppalainen alus ei Marokon vesille pääse, ellei meillä ole uutta sopimusta olemassa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt vielä kerran ulkosuhdehallinto, jos se on tarpeen. Merci, monsieur le président. Kiitän. Ehkä muutamaan diplomaattisempaan kysymykseen. Ensiksi Muistuttaisin, että nämä neuvottelut, joista komissio vastaa, ovat teknisiä. Se, mikä liittyy suostumukseen ja varsinkin polisarion kanssa ylläpidettäviin suhteisiin, on vaat paljon poliittisempia kysymyksiä. Poliittinen puoli Länsi-Sahara-asiassa itse asiassa kuuluu yhdistyneille kansakunnille. Näin, tämä on aina ollut meidän kantamme ja pysyykin sellaisenaan. Ja me olemme päättäneet tukevamme entistä vahvemmin ponnisteluja, joihin YK on ryhtynyt erityisesti, kun pääsihteeri on lähettänyt henkilöstöä käytännön ratkaisun löytämiseen, poliittisen ratkaisun, joka molemmat osapuolet voisivat hyväksyä. Ja viimeisin YK päätös tuosta mandaatista toimii toimen jatkamiseen on hyväksytty viime kuun lopussa. Ja tämä päätöslauselma on, joka on sitten saatu aikaan viime, kuukausi, viime vuosien aikana myös, niin jatkettiin samalla tavalla. Eli tässä on kyse poliittisesta käytännön ratkaisusta, jotka vastavuoroisesti on hyväksytty Marokon ja länsi alueella. Ja tämä on siis YK turvallisuusneuvoston päätös. Ja tämä on mandaatti, joka on annettu YK erityislähettilälle. Ja nyt sitten, jos siirryn Polisaarion suostumukseen, Polisaario on merkittävä neuvottelukumppani ja kuten jo muistutinkin, niin se on osapuolena tässä rauhan neuvotteluprosessissa yhdistyneiden kansakuntien kanssa. Ja Polisaario ei välttämättä täysin yksistään ole kauppaetuja etuneuvotteluissa e, e, jäsenenä pelkästään. Me olemme tietysti pitäneet yhteyttä siihen jatkuvasti, mutta sitten jos ajatellaan, kenellä nyt on sitten yksinomainen edustusoikeus, Länsi-Saharan kansan edustusta toteuttamaan kauppakysymyksissä on edelleen avoin kysymys. Mahdollisestikaan tällaista yksinomaista toimivaltaa ei ole yhdistynyt, kun kansakunnat ovat jo kymmenen vuotta tässä pyrkineet järjestämään kansanäänestystä, mutta se ei ole onnistunut. Eli ei tässä sitten kauppaneuvotteluissa yksi kaksi meillä ole minkäänlaista mahdollisuutta tällaista järjestää ja pyrkiä sitten ajattelemaan, että löytäisimme sieltä yksi kaksi jonkun yksinomaisen neuvottelijan. Ja tähän tietysti tuomioistuimen päätöskin on viitannut jo edeltävässä päätöksessä, kun tehtiin maataloussopimuksesta päätös. Eli Polisariolla ei ole kauppaedustusoikeutta Länsi-Saharan kansan puolesta. Eli näin tuomioistuimen päätös on erittäin monimutkainen, mutta tietysti me tuemme yhdistynyttä, yhdistyneitä kansakuntia tässä asiassa. Ja jo muistuttaisin tuosta kalastussopimuksia koskemasta päätöksestä 27. päivältä helmikuuta. Siinä ei polisaariota mainita. Tämä selvittää juuri sen, miksi me olemme sitä mieltä, että Kyse on vuoropuheluun osallistuvasta, mutta ei se kuitenkaan yksinomaisesti ole saanut mandaattia edustaa kansaa neuvotteluissa, jotka eivät ole poliittisia neuvotteluja, ja poliittiset neuvottelut tosiaan jäävät yhdistyneiden kansakuntien harteille. Kiitos. Merci beaucoup. Thank you. Kiitokset keskustelun yhteen vetämiseksi käynyt esittelijämme puoleen, joten Patricia Lalonde, teillä on puheenvuoro loppukommenteille. Ah, merci, merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni kaikki sanottiinkin jo. Me pyrimme, käsitän kyllä, että tässä yritetään e-, erotella taloudellinen ja poliittinen ulottuvuus toisistaan. Tämä nyt on ehkä vähintä, mitä voidaan tehdä, mutta tämän nimenomaisen tapauksen suhteen mielestäni se on kyllä aika vaikeaa tässä kuulimme komissiota, herra Kohleria, ja näkökulmat eivät ole aivan samoja. Edustaja Kohler on enemmän todellakin sen kannalla, että Marokko ei saa lainkaan tässä loukata ja halutaan tukea Marokon ja Euroopan unionin hyviä suhteita. No tämähän on aivan selvää, kaikki varmaan ovat samaa mieltä, mutta hän ehdottomasti haluaisi antaa Länsi-Saharalle ja Polisarion edustamalle Saharalle tilano. tämähän ei välttämättä edusta kuitenkaan kaikkia. Ja toivottavasti komissio onnistunut löytämään yhteisymmärrystä asiassa niin, että siinä päästäisiin eteenpäin näiden kahden sopimuksen kohdalla. Olen samaa mieltä, että Euroopan unionille tämä on erittäin tärkeää. On hyvin tärkeää, että meillä ei ole sellaista sopimusta, joka hajoaa sitten kolme kuukautta myöhemmin. Tämä on erittäin, erittäin tärkeä asia. Kiitos. Commission. Kiitos keskustelussa, kiitos komissiolle puheenvuoroista, kiitos ulkosuhdehallinnolle. Ja tämä päättää kohdan 13 esityslistallamme. Nyt voimme vain sitten ilmoittaa kohdassa 20. Meillä on sitten muut mahdolliset asiat. Katson nyt kollegoja. Kukaan ei näytä haluan puheenvuoroa, joten ei varmaankaan ole muita asioita, joten tähän päättyy meidän kokouksemme. Kiitos läsnäolosta. Seuraava kokous on, seuraava kokous on kahdes 20.–21. kesäkuuta täällä Brysselissä. Kiitos.